Okay, good morning everybody. Good morning also to... Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta kaikille niille, jotka seuraavat kokousta internetin välityksellä. Kokoushan välitetään myös webstreaminginä. Haluaisin käynnistää kokouksen hyväksymällä esityslistan. Ennen sitä totean, että meillä on kaksi listaa lisättävänä esityslistalle. Ensinnäkin kolmikantaneuvottelujen tulos pakettimatkoista – ja sitten direktiivi 2014-68 eh, painelaitteet, uusi kohta 8c. Tämä on neuvoston hyväksymänä nyt esityslistalla. Kohdassa 9 esittelijät. Tässä kyse on tieliikenteen saastuttavista ajoneuvoista ja kohta 10 matkailun edistäminen Euroopassa. Nämä on nyt otettu esityslistalle. Onko tähän huomautettavaa? Muutoin katsomme, että esityslista voidaan näin hyväksyä. No hyvä. Sitten ilmoitusasioihin. Ensinnäkin IMKON matka Luxemburgiin on peruttu, koska poliittisten ryhmien edustus oli liian vähäistä. Rokkaisisin kollegat teitä käyttämään e-meeting-sovellusta. Nyt me olemme käynnistämässä toden teolla digitaalisia sisämarkkinoita ja meidän tulisi olla eturintamassa itse tässä työssä. Tämä palvelu on varsin hyvä. Sitten päivitystä kolmikanta neuvotteluista ja tapahtumista niihin liittyen. Paho, olen pahoillani. Ensinnä täytyy hyväksyä pöytäkirjat. Pöytäkirjat hyväksytään, jollei vastustusta ilmeni 23. huhtikuuta kokouksesta Meidän pöytäkirjat siis ovat hyväksyttävinä. Selvä. Sitten kolmikanta neuvottelut Katrin on paikalla. Köysirata, ka- kaasulaitteet, painelaitteet, kaikki nämä kolme oli samassa sovittelussa. Catherine, kenties voimme lähteä liikkeelle tästä kohdasta. there's not a huge um, amount to report back. Um, ei tässä on todella niin kovinkaan paljon kerrottavana tässä ensimmäisestä tapaamisesta. Tässä oli oikeastaan vain yksi asia, joka liittyi ää, äh, hiilidioksidiin ja neuvosto ää, äh, vei takaisin tämän ajatuksen. Tämä oli hyvin realistinen ja hyvä ää, äh, kokous. Me teemme hyvää yhteistyötä. Tässä nyt ei ole kovinkaan paljon asioita, jotka meitä jakaisi, mutta me haluamme kuitenkin mahdollisimman vahvan äh, sanamuodon. Tähän näitä Yorkshiressa häkämyrkytykseen kuoli tämä lapsi, joten meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta me voimme kiinnittää ihmisten huomiota häkään ja häkämyrkytyksiin ja siitä, että ihmiset huolehtivat siitä, että kaasu, lämmityslaitteet ja muut ovat kunnossa, ei tule näitä häkäongelmia. Mutta siis kaasu laiteturvallisuus ja häkämyrkytykset ovat asiat, jotka ovat hyvin tärkeitä. Kiitos, että sain kertoa tästä trilogista. Kiitos. Muita esittelijöitä ei näy paikalla. Kysyn, haluaisiko joku jäsenestä kommentoida köysirata, henkilökohtaisia suojavarusteita tai kaasulaitteisto kolmikantaneuvotteluja. Distraction you can say about the other reports. Voit kommentoida myös muita mietintöjä. Other reports, but on the personal protective equipment, as you No kuten tiedätte tästä henkilösuojalaitteesta, nämä hanskat ja nämä tiskaushanskat on asia, vaan on ratkaistu. Neuvosto käsittääkseni halusi ottaa nämä mukaan, ellen erehtyy. Me haluaisimme sulkea ne pois ja tämä on hyvin arkaluontoinen asia. Tästä olemme keskustelleet. Puheenjohtajamme on esittänyt sitten ja köysirata-laitteissa täällä on varjoesittelijöitä tästä asiasta. En tiedä, haluaako joku heistä käyttää puheenvuoron tästä asiasta. Kyllä. Herra tuolla. Esit... Niin köysirata-esittelijä on pa... pa... paikalla, joten hän pystyy tästä asiasta kertomaan paremmin kuin minä. Mutta odotan kyllä vielä tulevaa neuvottelua näistä kahdesta asiasta. Kiitos. Meillä on tällä myös esittely. Haluatteko kommentoida mietintönne? Päivittää kolmikantatietoja. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tämä köysirrottaa mietintöasia on jo, asiasta on jo kaksi teknistä Kokosta pidettiin, että Rio, trilogi 11 toukokuuta tarkistuksena 180 suurimmista osasta niistä on neuvoteltu, neuvoteltu neuvoston kanssa ja niillä parannetaan alkuperäistä ehdotusta melkein neljä kohtaa, joissa Euroopan parlamentti vielä puolustaa omia tarkistuksiaan. Yksi niistä koskee net- verkkosivuja, toinen jarrujärjestelmiä, kolmas sanktioita ja neljäs sitten tätä varovaisuusperiaatetta. Neuvosto lähetti viime viikolla uusia kompromissiehdotuksia ja olemme nyt viimeistelmässä sopimusta, jonka mukaan säilytettäisiin maininta verkkosivusta, niin kuin Euroopan parlamentti on ehdottanut. Ja sitten laadittaisiin uudelleen tämän jarrujärjestelmän kohta. Siinä pidetään kiinni teknologisesta neutraaliudesta. Sitten otetaan täydellisempi artikla koskien sanktioita. Ja, ja sitten jätimme pois tämän tarkistuksen, joka koskee varovaisuusperiaatetta kun ei ole näitä muita liittyen muihin asioihin, kaasulaitteet ja henkilösuojat. Ja huomenna meillä on viimeinen teknisen tason kokous ja uskon, että sopimus on melkein jo valmis, niin 11.6. pidetään tällainen modellien trilogikokous, jossa vain sovitaan, että neuvottelut on saatettu päätökseen. Haluaisin kiittää kaikki niitä, jotka ovat tehneet tässä työtä teknisellä tasolla, niin että tuloksiin päästiin myös puheenjohtaja Vicky Ford oli mukana ja haluaisin kiittää häntä hyvästä työstä. Kiitoksia. Much, uh, Antonio Lopez. Kiitos, Antonio Lopez. Nyt Catherine Styler saa uudestaan puheenvuoron. Hän voi päivittää meitä tiedoista liittyen tekijänoikeuksiin ja teollisiin oikeuksiin ja työryhmän työhön. Haluatko vielä kommentoida uh, köysirata-laitteistoja? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I did want to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää esittelijää hänen tuestaan niissä kysymyksissä, jotka hän mainitsi. Edelleenkin kompromissia laaditaan, mutta edistystä saatiin paljon. Aivan erityisesti tämä valiokunta on ollut huolissaan siitä, että rangaistuskysymys tulisi käsitellä vakavasti. Niitä tulisi mahdollisimman pitkälti tiukentaa. Nykytilanteessa meillä on vahvempi lauseke sekä artiklassa että myös johdantason kappaleessa, kun ajatellaan tätä toimenpidettä. Halusin tätä vain korostaa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Andersson, onko vielä kommenttia jäseniltä liittyen näihin kolmakantaneuvotteluihin? Hyvä. Sitten siirrymme eteenpäin. Edustaja Styler, teolliset ja tekijänoikeudet ja työryhmä, joka käsittelee uudistuksia. Teillähän on ollut kaksi kokousta toukokuussa. we had two meetings, one... Kiitos. Meillä on ollut 13. toukokuuta ja 28. toukokuuta kokoukset. 13. toukokuuta kokouksessa me saimme mm, tilannekatsauksen komissiolta liittyen julkaisutoimintaan sekä copyright-kysymyksistä musiikkisektorilla. Tämä oli hyvin eh, suureksi avuksi. Nämä tekijänoikeusehdotukset, joita me tarvitsemme, jotka tehtiin tuossa alkuvuodesta, mutta oli hyvä, että tähän otettiin nyt muutkin osapuolet mukaan näihin keskusteluihin. 28. toukokuuta kokous oli erityisen mielenkiintoinen, koska me saimme Euroopan politiikan tutkimuskeskukselta tutkimuksen, Infosok-direktiivistä ja sen vaikutuksista. Tämä oli erittäin äh, mielenkiintoinen tutkimus ja olisi erittäin suureksi avuksi, jos me lähettäisimme tämän kaikille jäsenille tässä valiokunnassa, koska se antaa erittäin paljon taustaa. Äh, hienoa oli myös, että se antaa kuvan myös siitä, mitä tapahtuu eri jäsenvaltioissa, minkälaisia erilaisia kulttuureita meillä on tekijän oikeuksien alalla – mutta yksi viimeisimmistä keskusteluista liittyy siihen, millä tavalla me varmistamme sen, että lainsäädäntö ja se, ne säännöt, joita me täällä teemme, että ne soveltuvat tulevaisuuteen. Ja että laki seuraa mukana, mutta jos todellakin haluaa hoitaa näitä asioita tällä hetkellä esimerkiksi äänitykseen liittyen, niin todellisuus digitaalisesti on ihan uskomatonta, että koodaus on jotain ihan muuta. En itse ole mikään asiantuntija, mutta kuitenkin se, että millä tavalla me teemme lainsäädäntöä, millä tavalla me reagoimme ja käytämme olemassa olevaa teknologiaa, koska mehän käsittelemme digitaalisilla yhteismarkkinoita ja se on itse asiassa pelkkiä algoritmeja. Joten eh, minusta olisi hyvä, että meidän pitäisi tarkastella tätä akateemista puolta tästä tutkimuksesta myös. Kiitos. Is there any... Kiitos Catherine. Onko työryhmän muilla jäsenillä vielä kommentoitavaa? Okay, then definitely we will circulate the paper. Varmasti tämä dokumentti pannaan kiertoon. Oikein hyvä ajatus. Kollegat, käynnistämme äänestyksen kello 9.30. Nyt täytyy odottaa. Emme voi aloittaa ennen tuota aikaa. Kenties jotkut kollegat tulevat siinä vaiheessa paikalle. Pieni tauko. Jatkamme 9.30. Uh, dear colleagues, let's start with the vote. Has... Hyvät kollegat, aloitetaan äänestys. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Catherine, äänestyskortti. Yeah. Yes, okay. Uh, okay, uh, I would like to say that some of the... Toteaisin, että jotkut EPP-läiset eivät ole paikalla. Meillä on Budapestissa työvaliokunnan kokous käynnissä ja tästä syystä esittelijä Carl Belch ei ole paikalla. Hänen sijaisenaan toimii edustaja Senfel. Haluatteko sanoa jotakin aiheesta tästä lausuntoluonnoksesta? 2016 budget and the... Se on vuoden 2016 budjetista ja neuvottelumandaatista. Ei, selvä. Käynnistämme äänestyksen. Okay. list. Ja amendment one. Tarkistus yksi puolesta. Colleagues start by... Kollegat, nyt näyttäkääpä väriä. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. Tarkistus kaksi. Raukeaa. Kolme puolesta. Tarkistus kaksi. Siitä äänestetään. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää, hylätty, taisi olla. Tarkistus kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, taisi olla hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14. Ensimmäinen osa, tässä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys lausuntoluonnoksesta, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Okay, we count you as well. Teidätkin lasketaan. Plus. One alde too many. Yksi aldesta liikaa. Colleagues, we have to... Kollegat, äänestys täytyy toistaa. Olen pahoillani. Yksi aldelainen oli ylimääräisenä. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestättekö puolesta? Selvä. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Kiitos. Yeah, uh, colleagues, now we have to uh, vote to actually... Kollegat, nyt täytyy pelkästään hyväksyä alustava ehdotus pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Considered it adopted. Pidämme sitä hyväksyttynä. Vastustaako joku? Selvä. Katsotaan, että ne on nyt hyväksytty. Niihin sitten mennään. Aha, yes. Okay, colleagues, now we vote on Mr. Bussoy. Nyt kollegat äänestämme Busoin mietinnöstä. Aiheena on asetus jolla muutetaan asetusta 1007 ja hyljetuotteiden kaupasta on tässä kyse. Oletteko valmiina? Tarkistus 30. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Amendment 30. Tarkistus 30. Oletko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei vaan hylätty. Korjaatty. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi. Niin, nyt siirrytään tarkistuksen 35. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt Inta 9. Nimenhuutoäänestys. Okay, there was a request for the roll call vote. Nimenhuuttoa ovat pyytäneet vihreät, mutta riittävästi jäseniä ei tätä tukenut, joten tämä ei ole nimenhuutoäänestys. Inta 9 puolesta. Vastaan. Parempi tarkistaa. 9, open the vote. Ilta yhdeksän äänestys alkaa. Has everybody voted? Oletko kaikki äänestäneet? Tekin puolatte, kaksi siis vastaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt siirrymme tarkistukseen 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 37. Identtinen, sitä ei näin ollen äänestetä. 38 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiin neljä. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Määräkseni hyväksytty. Nyt siirrymme kompromissiin kolme puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Inta 14. Kollegat puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Sitten äh, tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 11. A. Kaikki ovat identtisiä, eli sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15 ei, hetkinen, hetkinen, ne kaikki raukeavat. Menemme tarkistukseen kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Inta kolme puolesta vastaan tyhjää. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Äänestys alkaa. Inta kolme. The vote is closed. No, let's wait for Ruja. Has everybody voted on it? Vaikka kaikki äänestäneet? Inta kolme. Yksi EPP-läinen liikaa. Have to restart the vote. Äänestys täytyy aloittaa uudelleen. Kuka EPPstä jättää äänestämättä? Selvä. Kollegat, uudelleen. Äänestys alkaa. Inta kolme. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi kollegaa äänestää myös kättä nostamalla. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavat raukeavat. 28. Inta 5. Tässä välissä. Inta viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys. Mietintö luonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi puuttuu. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. And we congratulate... Onnittelut äh, esittelijälle Kristian Busoille. Nyt äänestämme tästä hyljetuote tuotteiden mandaatista neuvostolla puolesta It has to be a roll call. Tähän tarvitaan nimeen huutoäänestys. Eli mandaatti trilogin avaamisesta neuvoston kanssa aiheena hyljetuotteiden kauppa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. neuvoston kanssa voi siis alkaa. Se on hyväksytty tämä mandaatti. Kiitoksia. Now we are going to vote on the proposal for the... Seuraavana äänestämme parlamentin neuvoston ehdotuksesta jonka mukaan perustettaisiin eurooppalaisia julkishallintoyrityksiä ja kansallisia palveluja yhteen toimivuusratkaisut yhteen toimivuus julkisen sektorin nykyn, nykyaikaistamisen välineenä valmistelijana Liisa Jaakonsaari. Haluaako valmistelija sanoa jotakin? Thank you very much. I only thank my shadows. Haluan vain kiittää varjoja rakentavasta yhteistyöstä. Toivon, että tämä ISA 2-ohjelma hyödyttää kansalaisia enemmän ja myös PK-yritykset huomioitaisiin. Kiitos. Thank you to the rapporteur and we can... Kiitoksia esittelijälle. Aloitamme äänestyksen. Kompromissi E puolesta. Kompromissi E. Compromise amendment E. In favor. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 84, muut ovat kielellisiä. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Okay. 82, 84. Amendment 82. Tarkistus 82, ja 84, 83 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana 87. 85 puolesta. Niin kompromissin teemme, kiitoksia. 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se, seuraavana tarkistus 18, todella taida tarvita, se ei ole silmälasia, niin 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi tarkistus I puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraavana kompromissi J puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraavana tarkistus saattaa. vastaavalta osalta yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sataa vastaavat osat kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 raukeaa. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana tarkistussa 111 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 117 vastaavat osat yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi, ei kun hetkinen, 126 tarkistus. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ne 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana johdanta osana kappaleet 44 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46 puolesta vasta tyhjä hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Tarkistus 1. Koneellinen tarkistus.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 Ei mikrofonia. Tarkastus 47. Puheenjohtajalla ei ole mikrofonia. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi tarkistus A puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavana 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 51 vastaavat osat puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana 62. Ei vain kompromissi, tarkistus C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 vastaanotosat puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. 62 corresponding parts. Has everybody voted? Oletko kaikki äänestäneet? Vote. Äänestys päättyy. It is lost hylätty 17.17. 63 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 65 vastaavat osat puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 65 tarkistamme koneellisesti, kun äänestys alkaa. Do I have the ECR? I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus, tarkistuksen 66. Rosa Tuna, olkaa hyvä. Not necessary. Well, as you wish. Read it or not? I don't have to. Jos haluatte, voitte lukea sen. Ei se ole tarpeen. Jos haluatte, niin voitte lukea. Jos ette halua lukea sitä, niin menemme vain äänestämään. 66 mukaan lukien suurullinen ään, tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68-69 identtiset puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 70 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 7 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 72 vedetty 73 vedetty 74 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kiitoksia kollegat kärsivällisyydestä tässä pitkässä äänestyksessä. Nyt loppu äänestys nimenhuutoäänestyksenä koskien tätä lausuntoluonnosta. Äänestys alkaa. quest The driving economy? Right. The vote is closed. Äänestys päättyy. Ja lausunto on hyväksytty. Onnittelijat eh, valmistelija saarelle. Nyt siirrymme sitten Tarabellan mietintöön kohti menestyvää datavetoista taloutta. Haluaako esittelijä sanoa jotakin? No. Ei. Mr. Tarabella, does you, do you want to... Edustaja Tarabella, haluatte sanoa jotain? En halua viivästyttää äänestyssessiota, mutta haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat osallistuneet kahteen neuvottelukokoukseen, jossa pohdittiin kompromisseja ja teimme hyvää työtä mielestäni. Olen iloinen siitä hyvästä hengestä, jossa työtä tehtiin. olenkin iloinen tästä kokemuksesta ja toivon, että voin tällaista kokea tulevaisuudessakin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Then we... Kiitokset. Sitten aloitamme äänestyksen. Kompromissitarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ä, tarkistamme. Tarkistetaan ä, tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta. Vastaan. Kuka ei nyt oikein näitä äänestävän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistus 20. Tarkistus 20. Äänestys päättyy. Hylätty. 21. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 5. Puolesta Haluatteko tarkistaa? Tarkistus 21 äänestys alkaa. 21. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi johdanto-osan kappaleessa jo yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Loppuäänestys kohti menestyvää datavetoisuutta taloutta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Colleagues, we also have... Kollegat, meidän täytyy myös äh, hyväksyä suullinen kysymys, joka liittyy Tarabellan mietintöön. Voimmeko hyväksyä sen? Hyvä. Suullinen kysymys on hyväksytty. Colleagues, we, are, we have not... Me emme ole vielä päättäneet äänestyksiä meidän täytyy äänestää vielä sitä, että käynnistetään trilogit. Tai trilogien hyväksyntä paketti matkailusta. Birgit Collins Langen mietintö. Haluatteko te sanoa mahdollisesti jotain? Ihan lyhykäisesti puheenjohtaja. Ensin haluaisin eh, kiittää sydämellisesti varjoesittelijöitä ihan lyhykäisessä ajassa. Me olemme käyneet läpi hankalia ja raskaita neuvotteluita ja 5. Eh, toukokuuta ensimmäinen trilogia, 28. Eh, toukokuuta kilpailukykyneuvosto tämän hyväksyi. Meille kaiken eh, tärkeintä oli saada tämä click-through menettely, se oli kaikkein hankalinta neuvot neuvoston kanssa ja me halusimme kaiken kaikkia parantaa kuluttajasuojaa ja että kuluttajien oikeudet on selvitetty. Minusta neuvottelutulos oli hyvä ja kolmen vuoden kuluttua katsotaan sitten, tehdään tällainen tarkistus ja katsotaan toimiiko tämä. Eli pyydän, että kaikki tukevat tätä neuvottelutulosta. Mr. Gephardt, you have the floor. Eh, Rova Gebhardt. Kiitos eh, ryhmäni nimissä. Haluaisin kiittää esittelijää tästä kovasta työstä, mitä tässä on tehty. Ja todellakin tämä click-through-kysymys on ollut erittäin tärkeä myös meidän ryhmällemme. Ja olemme hieman pettyneitä tästä tuloksesta. Ei siksi, että te ette olisi tehneet tarpeeksi hyvää työtä, vaan tässä on kysymys ihan vain neuvostosta ja siitä, että neuvostossa vain blokeerattiin kaikki. Ja minusta tämä ei ole hyvä asia ollenkaan, jos ministerit aina uudelleen estävät sen, että me saamme paremmat oikeudet kuluttajille. Multa osin monissa asioissa saatiin kuitenkin lävitse hyviä asioita ja sen vuoksi eh, minun ryhmäni päätti tukea tätä myös senkin vuoksi, että kolmen vuoden kuluttua tämä click-through-asia tarkistetaan uudelleen ja katsotaan, kuinka me sitten menemme tässä eteenpäin, koska tämä oli kuitenkin se asia, joka mahdollisti sen, että me äänestämme tämän puolesta. Mutta meidän täytyy kuitenkin hyvin selkeästi mainita ne, jotka ovat vastuussa siitä, että estettiin paremmat oikeudet tältä osin kuluttajilta. Miss Gabber, we very much... Arvostamme kovasti edustaja Gebhardt, teidän joustavuuttanne. No niin, äänestämme tästä trilogin tuloksesta liittyen pakettimatkailuun. Äänestys alkaa. Tämä on koneellinen äänestys. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja trilogin tulos on hyväksytty. No niin, kollegat. Loppuäänestys, viimeinen äänestys lainsäädäntö toimista ja korjaus 2014-68 direktiivi parlamentti neuvosto toukokuusta 2014 liittyen jäsenvaltioiden lakien harmonisointiin liittyen painelaitteistojen markkinoille pääsyä, jonka IMKO hyväksyi jo edellisellä lainsäädäntökaudella. Ja tämä on nimenhuuto Äänestys alkaa. Has everybody voted? I close. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä korjaus on hyväksytty. Kiitokset kaikille. Ja nyt sitten siirrymme keskusteluihin uudet haasteet ja konseptit matkailun edistämiseksi Euroopassa. Esittelijä on äh, edustaja Grappini ja tänään me keskustelemme lausuntoluonnoksesta. Edustaja Grappini, teillä on puheenvuoro. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, mutta Minun oli laadittava tämä teksti. Olen pyrkinyt laatimaan tätä lausuntoluonnosta inkoa varten, mutta no ei tämä ollut kovinkaan var- vaikea, koska olen molemmissa valiokunnissa mukana. No emme todesi. Mutta Inkon jäsenä meillä on kuitenkin eh, suuri mielenkiinto siinä, että kykenemme edistämään matkailua Euroopassa, koska se on erittäin tärkeä asia ja Euroopan pitäisi tätä hyödyntää. Minä olen saanut tähän paljon hyviä ehdotuksia ja matkailusektori on erittäin tärkeä unionille ja sisämarkkinoille ottaen huomioon kaikki se potentiaali, jota voidaan hyödyntää Euroopassa ja myös se, että saadaan aikaan taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja Eurooppaan. Tässä lausuntoluonnoksessa mainitsen myös, että Euroopan unionilla on potentiaali äh, ottaa vastaan ja hyödyntää kolmansien maiden kansalaisia. Ja myös äh, pitäisi saada aikaan äh, tällainen digitaalinen perusta matkailulle. Meidän täytyy saada myös enemmän houkutusvoimaa. Meidän täytyy tehdä suosituksia, suosituksia Tämä, tämä lausunto on siis se TRANille. Meidän pitäisi saada myös online erilaisia apseja kuluttajien käytettäväksi. Kaikki tämä voi johtaa siihen, että voimme edistää Eurooppaa matkailijoiden matkailukohteena. Sen lisäksi on myös parannettava laatua. Me tarvitsemme enemmän informaatiota kuluttajille. Informaation täytyy olla helposti saatavilla ja sen täytyy olla laadultaan hyvää meidän äh, valiokuntamme näkökulmasta meidän mielestämme jäsenvaltioiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä matkailun alalla. Sen vuoksi, että maat, äh, jotka ovat hieman kauempana Euroopasta, Korea, Kiina ja tällaiset maat, äh, tällaiset matkailijat voisivat tulla Euroopan pakettimatkoille ja samalla vierailla sitten useammassa Euroopan maassa. Painotan myös, että matkailijat esittävät hyvin paljon kysymyksiä esimerkiksi äh, liikennevälineistä ja majoituksesta, ja että näiden pitäisi olla kestäviä. Ähm, matkailutoimistojen pitäisi antaa paljon äh, informaatiota, ja tämän informaation ei tule olla millään muotoa harhaanjohtavaa. Ja minä toivon, että kaikki hyväksyvät, kaikki ryhmät voivat hyväksyä tämän lausunnon. Minä itse voin tehdä sitten tarkistuksia teidän ehdotustenne pohjalta. Ja toivon, että me saamme aikaan tässä äh, hyvän lausunnon IMKO-valiokunnalta TRANille, koska tässä on kysymys niistä välineistä, joita me voisimme käyttää, jotta voitaisiin edistää matkailua. Sen vuoksi, että Euroopalla on erittäin suurta matkailupotentiaalia, jota ei ole hyödynnetty. Kiitos. Thank you very much, Madame Grappini, and now I give the floor to the... Kiitos, edustaja Grappini. Nyt EPP-varjoesittelijä, herra Koi, olkaa hyvä. Queria começar por agradecer eh, à nossa colega. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, haluaisin kiittää esittelijää Arva Grappinia tästä lausuntoluonnoksesta. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän on edistettävä matkailusektoria. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan unionin sosiaalistaloudellista kasvua turismi, matkailu on hyvin merkittävä taloudellinen sektori. Me olemme maailman tärkein matkailualue. Tilastotietojen mukaan merkittävä osa BKTstä liittyy matkailuun. Ja se tuo myös paljon työpaikkoja. 12 miljoonaa eurooppalaista työskentelee tällä sektorilla. Kyseessä on ala, joka liittyy tiiviisti myös kuluttajien, kuten esittelijä aivan oikein sanoi. Tekniikan edistymisen ansiosta on tietenkin huomioitava, että kuluttajille ei enää kelpaa tyypilliset kiertomatkat, vaan ja eikä tyypilliset toimintatavat, vaan he tekevät varauksia internetin välityksellä. Uusi digitaaliagenda myös liittyy tähän sektoriin. Digitaalialalla tehdyt ehdotukset ovat mielestäni hyvin kiinnostavia. Edessämme on nyt aivan uusi ulottuvuus, ja meidän on oltava valmiita siihen. On myös hyvin tärkeää puolustaa kuluttajia digitaalikysymyksissä. Tässä on huomioitava hyvin täsmällisiä asioita ja se on muistettava myös tässä valiokunnassa. Toinen asia, jota haluaisin korostaa, koskee sitä, että olisi huomioitava väestön ikääntyminen. Ikääntyneitä henkilöitä on yhä enemmän ja tämä todellisuus on huomioitava. Ja meidän on puolustettava tämän, näitä ihmisiä heidän oikeuksensa osalta. Mielestäni Maria Grappinin esittelemän teksti on hyvä pohja työlle. EPPn nimissä tulen tekemään joitakin tarkistuksia siihen. Ja toivon, että voimme tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta IMKO-valiokunta voisi jättää lausunnon, josta tulee olemaan hyötyä liikennevaliokunnalle ja näin voidaan parantaa heidän mietintöään. Kiitoksia. Kiitos. Nyt ECR. Edustaja Dalton, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos. Puhun ECRn nimissä, mutta myös Sulikin nimissä, joka on varjoesittelijä, mutta ei voi olla paikalla tänään. Haluan myös kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä näyttää yleisesti aika hyvältä lausuntoluonnokselta. Muutama kommentti meidän puoleltamme, niin kuin nyt yleistä on. Oikeastaan kysymys kohtaan kaksi. Kyse on verkkosovelluksesta ja Euroopan kartoista. Noin ensinnäkemättä tämä näyttäisi hyvältä ajatukselta, mutta miten tämä rahoitettaisiin? Tuoko rahoitus jotakin lisäarvoa tälle hankkeelle. Eli jonkinlainen pieni kysymys tähän liittyen. Kovinkaan paljon rahaa ei ole käytettävissä tällä hetkellä, joten täytyy pohtia hyvin tarkkaan kaikkia lisäkulueriä. Zulik halusi nostaa esille myös kysymyksen viisumijärjestelystä ja verotuksesta. Tietyissä jäsenvaltioissa kyseessä on toissijaisuuskysymys, ja verotus nyt on joka tapauksessa toissijaisuuskysymys, joten jos verotus sisällytetään kohtaan viisi, niin se on meille ongelma. Se on pitkälti jäsenvaltioiden asia. Nämä olivat pääkommentit meidän esittelijältämme. Omasta näkökulmastani totean, että mehän emme ole Schengenissä. Viisumiehdotukset eivät meihin koske suoranaisesti. Toki vaikutuksia aiheutuu, mutta suorat vaikutukset eivät meihin liity usein vaaditaan vastavuoroisuutta kuitenkin. Toki tämä meitä kiinnostaa ja yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta, kun ajatellaan kolmansia maita, Kiinaa ja muita, olemme joustavampia kuin Schengen-säännöt. Eli tästä vain tällainen kommentti. Ja sitten vielä totean, että minä olen liikennevaliokunnan matkailutyöryhmässä. Yksi seikka, jota täytyisi korostaa aivan erityisesti, on se, että Lentokentillä äh, veroja on muutettu, jos me haluamme Euroopan suuntautuvaa matkailua lisätä. Ja kyse ei ole pelkästään Isosta Britanniasta, kun lentää vaikkapa Brysselin ja katsoo, kuinka suuria veroja täytyy maksaa, kun Brysselin kentältä lähtee lentoon, niin tämä on todellakin jarru matkailulle. On paljon vaik- äh, kalliimpaa matkustaa täältä. Verot ovat kalliimmat ja näin vetovoima pienenee. Asiaan pitäisi paneutua kansallisesti niin, että voitaisiin painostaa myös siihen suuntaan, että veroja vähennettäisiin. Tämä jarruttaa matkailua ja myös talouskasvua. Kiitos. Kiitos edustaja Daltsan. Nyt Hove, Hosfor ja Alderyhmä. Madame la présidente. puheenjohtaja Maria Grappini on tehnyt oikein kiinnostavaa ja laadukasta työtä. Siihen on hyvä pohja olemme yhtä mieltä siitä, mitä mahdollisuuksia matkailualalla on ja mitä pitäisi tehdä. Haluaisin vain todeta tässä yhteydessä, että tämä ala on kehittymässä koko planeetalla. Euroopan ei pidä ajatella, että Euroopalla olisi jotakin valtteja tässä, vaan kyllä täällä kilpailua käydään. Kaikki tiedämme, että tämän alan on ammatillistuttava. Työpaikkojen pitäisi olla hyvää laatuisia kaikissa maissa Euroopan unionissa, mutta tämä ei ole ehkä Inkon ala, IMKON äh, valtuuksien osalta tässä asiassa haluaisin ilmaista kaksi seikkaa, joista varmastikin olisi vielä käsiteltävä enempään ja tehtävä ehdotuksia. Ensimmäinen niistä liittyy siihen, että digitaalisuus on nyt täällä. Mehän tiedämme, että, että digitaalisen sektorin eteneminen tulee mullistamaan matkailua ja kuluttajien tilannetta. Haluaisin esittää kaksi huomiota tästä asiasta. Ensinnäkin Euroopan parlamentissa olemme äh, perustaneet tällaisia hieman hegemonisia foorumeita koskien kuluttajien tiedotusta ja noin. Tämä pätee myös matkailuun, on amerikkalaisia foorumeita, joilla on matkailua koskevaa toimintaa toisia pidetään hotellialalla maailman johtajina. Euroopassa meidän on oltava valppaina valppaita sen suhteen, että kilpailua on ja monimuotoisuutta on olemassa. Ei voi olla yhtä ainoa foorumia. Puhun tästä yksityisistä foorumista enkä sellaisista foorumista, joita komissio ehdottaisi ähm, matkailu Euroopan esittelyä varten, mutta kun ajatellaan markkinoita, kun olemme kerran IMKossa, niin meidän olisi pohdittava sitä, että kyllä matkailun pitää päteä kaiken sen, mitä sanomme muutenkin moniarvoisuudesta ja, ja kilpailusta eri foorumeiden välille. Sitten vielä toinen asia. Mehän kaikki tiedämme, että tänä päivänä uusia toimintatapoja saapuu matkailualalle. Ne ovat haasteita. Esimerkiksi Airbnb tai Uber-taksi. No, tämän tyyppiset osuuskuntatyyppiset toiminnat, ihmiset, jotka vuokraavat asuntoja yksityisenä tämä ammatillinen, ammatillinen ala alkaa nyt avautumaan yksityisten toimintaan. En minä vastusta tätä, mutta samaan aikaan tämä asettaa meille haasteita ja olen sitä mieltä, että olisi hyvä, että toisimme esiin tässä tekstissä näitä haasteita. Tällainen, tällaisella luovuudella pitää olla tilansa, mutta aikaisesti olisi suojeltava eri tahojen oikeuksia sekä kuluttajan suojeltava että palveluja tarjoavia tahoja. Olen esittänyt komissiolle kysymyksille muitakin kuluttamista koskevia asioita. Myös matkailualalla näitä seikkoja olisi korostettava. Olen varma, että tulemme tekemään hedelmästä yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Rosva. Nyt vihreät. Edustaja Soltes, olkaa hyvä. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Grappinia tästä lausunnon laatimisesta. Me olemme kaikki samaa mieltä, että matkailu on erittäin tärkeä sektori Euroopassa ja sen ja nimenomaan matkailusta on odotettavissa paljon tulevaisuudessa. Tämä on sektori, joka on yksi kaikkein kilpailukykyisimpiä Euroopassa, ja tämä vaikuttaa luonnollisesti sitten moniin muihinkin sektoreihin. Haluaisin kuitenkin lisätä tähän jotain. Olen samaa mieltä edustaja Grappinin kanssa siitä, että täytyy investoida matkailuun ja matkailua täytyy kehittää ja että sitä täytyy myös parantaa ja samanaikaisesti täytyy kuitenkin suojella heikompia ryhmiä. Mutta minä haluaisin kuitenkin painottaa sitä, mitä puhuttiin jo täällä pakettimatkailusta ja kuluttajista. Tämä, näitä täytyy katsoa pakettimatkoja myös yhdessä koko matkailun kanssa. Meidän täytyy suojella kuluttajia, huomioida kuluttajien oikeudet, niitä ei saa rikkoa. Ja minusta tämä liittyy tähän ähm, trilogiin. Eli tulevaisuutta ajatellen on hyvin tärkeää miettiä äh, myös kuluttajasuojaa tässä matkailussa. Now I... Kiitos. Nyt en näe, että EFD-ryhmästä olisi ketään paikalla. Voimme käynnistää keskustelun myös muille jäsenille. Edustaja Dantti on listalla. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Maria Grappiinia erittäin hyvästä lausunton luonnoksesta. On hieman erikoista, että tämä kolmanneksi tärkein sosiaalistaloudellinen toiminta Euroopan unionissa, eli matkailu, kun ajatellaan BKT ja työllisyyttä, niin tämä on kuitenkin yksi harvoista sektoreista, joka edelleen kasvaa kriisistä Huolimatta kuitenkin tämä sektori on toimielimissä aika tuntematon ala. Onkin tärkeää, että kiinnittämme matkailun enemmän huomiota ja näistä näiden kysymysten osalta mm, muutamia minuutteja sitten juuri hyväksyimme tärkeän sopimuksen neuvoston kanssa koskien näitä matkailupaketteja, mutta olisi myös äh, annettava lisää arvoa tämän tyyppiseen toiminnalle. Me elämme globaalissa kilpailussa. Meillä on täällä hienoja maisemia ja kaunista kulttuuria. Meidän onkin houkuteltava tänne uusia maailmanlaisia matkailuja, virtoja, laadukkaita virtoja ja panostettava digitaalisuuteen, eurooppalaisen yhtenäiseen matkailualueeseen ja niin, harjoittaisimme todellista matkailupolitiikkaa Euroopan tasolla. Meillä on vielä liian pirstautunutta ja matkailupolitiikkaa ja liikaa esteitä. Esimerkiksi hotelliluokit, verotukset ovat erilaisia Euroopassa. Olen sitä mieltä, että maailman markkinoilla olisi oltava kilpailukykyisempiä ja tämä edellyttää parempaa laatua matkailualta ja julkisen viranomaisen pitäisi olla tietoisempia tällaista kilpailuedosta. Voisimme ottaa mukaan ne komission tekemän ehdotuksen muutama vuosi sitten, joka koski eurooppalaista matkailun laatumerkintää. Tämä oli, olisi vapaaehtoinen merkintä, mutta sen kautta voitaisiin saada lisää kilpailukykyä matkailujärjestelmällemme. Tässä mielessä, kuten Marja sanoi, tarvitaan luotettavaa, päivitettyä ja oikein työtä koskien näitä palveluja ja kumppanuuksia. Se on erittäin Härkä on myös erotettava eri kilpailevat tuotteet ja pystytään tekemään kunnon valinnat. Tämä on hyvä lähtökohta työtä varten. Minä tulen tekemään muutamia tarkistuksia, jotta voidaan vielä täydentää tätä oikein hyvää lausuntoluonnosta. Ja toivon, että Eurooppa paneutuu tähän perusteellisemmin. Kuten sanoin, tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä Euroopan talouden aloista. Kiitos. Now give the floor to Evelyn Gebhardt. Kiitos nyt Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, äh, danke schön. Kiitos Maria. Kiitos erittäin hyvästä lausunnosta. Ja Euroopan unionissa, kun katselemme ympärillemme, ja minä matkailen mielelläni, meillä on äh, rikkaus, kulttuuri, paljon perinteitä ja kauniita maisemia, joita meidän todellakin tulisi tehdä tutummaksi koko maailmalle – koska tämä on todellakin sektori, joka on hyvin tärkeä. Ja tälle tielle meidän tulee lähteä. Ja sen vuoksi tämä, mitä sinä sanoit, on erittäin tärkeää, että tarjonnan laatu on hyvää ja että se on myös luotettavaa niin, että ihmiset voivat luottaa siihen, mitä heille luvataan esimerkiksi laadun kannalta. Ja sen vuoksi minusta olisikin hyvä, että me menisimme eteenpäin näillä aloilla. Tärkeää olisi, että meillä olisi luotettavuutta, kuten ihan Robertkin juuri puhui, sellaisilla aloilla, jotka liittyvät näihin uusiin tarjontamalleihin internetissä. Sieltä ei aina välttämättä ole laatua. Ja esimerkiksi Saksassa hiljattain Bayerissa meillä oli aika äh, kauhea tulipalo talossa, jossa asui matkailijoita – Joten se, ja, ja kävi ilmi, että tällä talolla ei ollut oikeutta toimia hotellina tai majoitustilana. Ja kuusi turistia kuoli tässä tulipalossa. Joten sen vuoksi se informaatio, mitä kansalaisille tai matkailijoille annetaan, kun he jotain varaavat, niin heidän täytyy voida luottaa siihen informaatioon. Ja luottaa siihen, että myös heidän turvallisuudestaan on huolehdittu. Ja tässä meillä on aika paljon asioita vielä selvitettävänä ja puhuttavana. Ja sitten vielä kolmas viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille. Työntekijöiden turvallisuus tällä sektorilla on tärkeää. Meidän täytyy huolehtia myös siitä. Toki palveluiden laatu riippuu hyvin pitkälti siitä, millä tavalla näitä työntekijöitä kohdellaan, ihmisiä, jotka näitä palveluita tarjoavat. Tämän täytyisi myös, tätä täytyisi myös huomioida. Kiitos. Ja Mrs. Gabbard. Kiitos. Nyt Adam Seinfeld. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, ja chciałbym przy tej okazji wzmocnić e, głos. Haluaisin vielä vähän vahvistaa niiden ääntä, jotka ovat sitä mieltä, että matkailu matkailua ei arvosteta Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. Minusta tämä on aivan selvää, näinhän, näinhän se juuri on. Olen myös sitä mieltä, että tälle on erilaisia syitä, mutta yhteisenä nimittäjänä voisi toimia se, että matkailua ei käsitellä niin kuin sitä olisi käsiteltävä. Jopa täällä Euroopan parlamentin rakenteissa komissiossa näemme kyllä, missä, missä valiokunnassa matkailu on. Sehän on tuolla liikennevaliokunnassa täällä Euroopan parlamentissa. Matkailu on, infra, tai liikenne on no, infrastruktuureja, hotellitkin, matkat ja niin edelleen se on osa matkailupalvelua. Nämä ovat välineitä. Ne ovat tämän alan perusta. Tänä päivänä Euroopassa ja maailmalla ottaen huomioon tämän maan osan ominaispiirteet, arvot, kulttuuri, historia. Täällä matkailu on ikään kuin yritystoimintaa, teollisuutta sanoisin joka on vapaa-ajan palveluksessa. Monet henkilöt kohtelevat matkailua vain tällaisena vapaa-ajan asiana. Viikonloppuna, pitkänä viikonloppuna lähdemme matkalle ja siinä se kaikki sitten. Monet ajattelevat matkailusta näin, näin ja monet poliitikotkin toimivat samalla tavalla. Minun mielestäni matkailu on merkittävä osa taloutta. Se on oikein teollisuutta isolla teillä. Minun mielestäni sitä olisi arvot, arvostettava enemmän. Se tuo valtavasti lisäarvoa monien maiden PKTlle monissa Euroopan maissa. Uskon, että voisimme saada sitä paljon enemmän irti, jos käsittelisimme sitä teollisuuden alana eikä vapaa-ajan osa-alueena niin kuin, niin kuin urheilu tai että jos olisi tuolla uh, liikenteen tai urheilun piirissä. Kyllä meidän olisi mentävä tässä vähän pidemmälle. Minun mielestäni tässä lausunnossa ja mietinnössä ei mennä aivan riittävän pitkälle, ei oikein nosteta kissaa pöydälle. Kyllähän täällä puhutaan joistakin asioista, mutta ei ihan niistä, mistä minä nyt puhun. Pari asiaa vielä. Haluaisin puhua muutamasta ongelmasta, jotka on vielä olemassa, ei kohdalla. Esimerkiksi kuluttajasuoja, matkailijoiden suoja. Tätä ei ole riittävästi kohdeltu. Menisin sanoa matkailijat, mutta sanon kuluttajat, koska kyseessä on liiketoiminta. Olisi parempi puhua kuluttajista. Mielestäni kuluttajasuoja asiaa ei kunnolla hoideta. Toimimme niin kuin jäsenvaltioissa. Voi olla, että Euroopan unioni voisi tähän asiaan puuttua ja voisi pyrkiä toteuttamaan yhteistä politiikkaa puolustaakseen matkailijoita, missä he sitten ovatkin. Jos esimerkiksi sattuu terroristi-isku tai muuta, niin kuin menneisyydessä on tapahtunut, niin voisimme ehkä yhteisen tasolla toimia. Sitten matkailualan sääntely asioista. Tiettyjen ammattikunta prosenttia säännellään omassa maassani Puolassa. Minun mielestäni ollaan mestareita alan sääntelyn purkamisessa. Suurimmassa osassa jäsenvaltiosta tähän prosessiin ei ole lähdetty. Olemme nyt nähneet, kuinka voidaan puhua jopa patologiasta, kun sääntelyä puretaan matkailun alalla. Koskien eri ammattialueita eikä toiminta niin kuin pitäisi. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Time. Kiitos. Jos itse saan lisätä tähän pari sanaa. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että matkailua pitää pitää talouden pilarina, eikä minä pelkästään vapaa-ajan toimintana. Toiseksi täytyy pohtia, mitä voimme tehdä Euroopan tasolla, mikä on lisäarvo ja mitä taas pitäisi toteuttaa kansallisesti. Gebhardin kommentti oli oleellinen. Täytyy muistaa turvallisuus ja asianmukainen valvonta niin, että sääntöjä täytäntöön pannaan. Tämä kyllä kuuluu varsinaisesti jäsenvaltioille. Sitten toteaisin vielä matkailijoiden suojaan liittyen kolmansissa maissa. Edellisellä kaudellahan me teimme mietinnön siitä, että konsulisuojaa eurooppalaisille kansalaisille lisättäisiin myös silloin, kun kyse on muista kansalaisista, muiden maiden kansalaisista kolmansissa maissa. Neuvosto ei tätä kannattanut. Jotkut jäsenvaltiot jo toteuttavat näitä toimia, esimerkiksi Pohjoismaat, mutta olen pitkälti samaa mieltä teidän kommentistanne. Nyt puheenvuoron saa Isabella Del Monte, joka on liikennevaliokunnan esittelijä. Olkaa hyvä. Eh, grazie presidente, grazie alla Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valmistelijalle ja valiokunnan jäsenelle tästä tehdystä työstä ja keskustelusta. Kysymyksessä on hyvin tärkeä työ. Tämä on todellakin kolmanneksi tärkein talouden ala Euroopassa. Tila on aina vähän, kun kyseessä on lausunto ja oma-aloitteinen mietintö erityisesti kun kyseessä on matkailu, jonka on hyvin laaja Me Kuulimme, että matkailla on 140 tyyppiä. Tämä on, täällä on hyvin paljon tällaisia äh, erikoistuneita matkailu, pienen yleisen matkailumahdollisuuksia enemmän kuin aikaisemmin. Hyvin ominaista e-, e-, erikoisiakin tyyppejä, tyyppejä ja ne kehittyvät koko ajan Haluaisin tehdä ehdotuksia tähän luonnokseen koskien näitä viisumeita ja energiamerkintöjä, jos haluamme mennä kohti kestävää ja vastuullista matkailua. Haluaisin korostaa muutamia asioita. Ensinnäkin laatu. Varopa on ottanut kentästä jo kantaa. On, myös luotettavuus on tärkeä asia. Se on matkailuyrityksille hyvin tärkeää. Olisi myös tuettava tätä alaa, joka pärjää nyt jopa kriisinkin aikoina. Se on muistettava ja on muistettava, että tässä tulee työpaikkoja pk myös naisille ja nuorille. Lopuksi tästä jakotaloudesta, sitä on paljon keskusteltu näinä viime aikoina, kun tätä valiokuntaa tästä mietintöä laadittu. Siellä on varmasti paljon hyvää. Tällainen jakotalous, sharing economy, sitä varmasti pitää suojella niin kauan kuin se siinä on näitä hyviä puolia, jotka tuovat jakamista ja taloudellisuutta mukaan. Mutta sitten siihen on sovellettava, sovellettava myös sääntelyä, kuten ammatilliseen toimintaan. Innovointia toki tulee, niitä ei voi pysäyttää, mutta tarvitaan ammatillisuuden sääntelyä niin, että tuetaan riittävän suoja. Haluaisin kiittää tästä työstä. Toivoisin, että näinä vain aikoina voitaisiin korostaa matkanon merkitystä. Olemme edelleen maailman tärkein matkailukohde, mutta meidän on tehtävä vielä paljon – jotta tämä tilanne säilyisi myös tulevaisuudessa, kun matkailijoiden absoluuttinen määrä nousee. Meidän on todella ammatillisesti tiivisti tehtävä työtä ja suojeltava tätä matkailualaa, joka on tärkeä talouden ala Euroopassa. Kiitos. Liikennevaliokunnan esittelijälle. Haluaako Krapiini vielä tähän loppuun lisätä jotain? Vreau să mulțumesc raportorilor. Kiitos puheenjohtaja, haluan kiittää varjoesittelijöitä sekä kollegoita, jotka puhuivat. Olen eh, iloinen siitä, että tämä lausuntoluonnos, että sitä pidetään tärkeänä. Ja että se on, herätti keskustelua ja toivon, että me löydämme ratkaisun Euroopan tasolla. Meidän tapaamme varjoesittelijöiden kesken tässä ihan pian, kun olemme nähneet tarkistukset. Olen itse täysin vakuuttunut siitä, että me saamme aikaan kompromissin ja että me voimme huomioida kaikki mahdolliset tarkistukset, koska se mitä tänään on sanottu, kaikki se on totta. Meidän täytyy tämä nyt älykkäällä tavalla koota kasaan ja, ja saada mukaan kaikki tarkistukset ja sitten hyväksyä se täällä valiokunnassa. Tässä ei pelata nyt mitään poliittista peliä, vaan tätä täytyy katsoa Euroopan yleisen hyödyn kannalta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta uusin keinoin saamme aikaan uusia keinoja, menetelmiä, jolla saamme aikaan lisää matkailua ja sitä kautta lisää työpaikkoja ja kasvua, koska tämähän on teollisuutta tavallaan. Kaikki ihmiset lähtevät lomalle. Ja kyse on siitä, että me tavallaan yritämme oppia toistemme kulttuureista. Minä olen ollut kulttuuriministeri äh, Romaniassa ja silloin minä itse opin uudelleen tuntemaan omaa maatani. On hyvin paljon kansalaisia, jotka eivät tiedä kaikkea ollenkaan edes omasta kotimaastaan, saatika sitten naapurimaasta. Joten olen iloinen, että varjoesittelijätkin tulevat maista, joilla on erittäin rikas matkailupotentiaali. Ja olen iloinen, että tästä tehdään äh, lausuntoon luonnos äh, ja toivon, että kaikki voivat seistä tämän takana. Ja toivon todellakin, että me toteutamme tavoitteet, koska yhtäältä meidän täytyy äh, tässä mietinnössä painottaa tätä. Meidän lausunnossamme me puhumme IMKON näkökulmasta, emme TRANin näkökulmasta, ei vaan meidän lausuntomme käsittelee IMKON näkemyksiä matkailusektorilla ja täytyy huolehtia siitä, mitä kaikki muutkin ovat sanoneet, eli palveluiden laatu, luottamus ja se, että saadaan aikaan lisää luottamusta Euroopan matkailuun. Kiitän kaikkia ja olen vakuuttunut, että me voimme tehdä erinomaista yhteistyötä varjoesityläinen kesken. Ja tästä tulee hyvä lausunto, jossa huomioidaan kaikkien näkemykset, jotka tänään ovat puhuneet. Ja tämä asiakirja auttaa meitä tulevaisuudessa. Sehän on tämän asiakirjan tavoitus. Jos tästä tulee vain kuollut paperi, niin se ei auta mitään, mutta näin ei ole. Minä tulen itse yksityissektorilta. Kiitos. Thank you very much. I really hope that this Kiitos. Toivon todella, että mietintä auttaa meitä kaikkia antamaan matkailulle sellaisen arvon, kun se ansaitsee poliittisessa keskustelussa Euroopassa. Meillä on tarkistusten määräaika 24. päivä kesäkuuta kello 12. Kiitos. Tämä keskustelu päättyy matkailusta. Siirrymme lausuntoon ja aiheena on maantieliikenne ja saastuttavien aineiden vähentäminen ympäristövaliokunnan mietintö. Rusa, olkaa hyvä. Um, and to you, dear colleagues. Uh... Niin, hyvät kollegat, olen teiltä saanut yli 60 tarkistusta tähän lausuntoon. Kiitos kaikista niistä. Osaa voin mielelläni tukea. josta haluaisin keskustella kanssanne. Nimittäin yli 20 tarkistusta äh, delegoi toimivaltuuksia komissiolle. Osa ehdottaa sitä, että delegointi käynnistyisi nyt. En ymmärrä, miksi tällainen pitäisi perua. Minun tietoni, kun työstin tätä asiakirjaa ja sitten komission kanssa yhteistyötä, saanut sellaista käsitystä, että komissio laajentaisi mandaattia jollakin tavalla. On vain yksi kysymys, jossa komissio pyytää lisää delegointia. Tämä liittyy NO2, niin sanottuun NOx, ty, typinoksideihin. Tutkimus selkeästi osoittaa, että olemme tehneet virheen ja olemme aliarvioineet niitä seurauksia, joita typen oksidipäästöillä on ilmanlaadun ja terveyden kannalta. Meillä on paljon uutta tutkimusta, tutkimustuloksia käytössämme ja tämä täytyy huomioida. Kun ajatellaan päästöjen terveysvaikutuksia, niin usein ne ovat dramaattisia. Tästä minulla on ihan teille tutkimustuloksia tarjottavana. Ja toiseksi kysymys on hyvin tekninen luonteeltaan. Sitä ei tulisi politisoida. Tästä syystä tukisin sitä, että komissiolle annetaan valtuudet toimia ja vastustan äh, poistotarkistuksia. Sitten on kaksi tarkistusta, jossa vaaditaan sitä, että metania ei sisällytetä hiilidioksidipäästöihin. Tässä puollan tällaista sisällyttämistä. Toki sitä voidaan vielä keskustella. Sitten on ST-tarkistus, joka liittyy polttoaineen kulutusmittareihin ja vaihde ilmaisimiin. Ja tämä menee linjani vastaiseen suuntaan. Viime kesku- kokouksessa keskustelimme siitä, että kun ajatellaan polttoaineen kulutusmittareita, niin komissio valmistelisi myös toimia vaihteiden tarkkailun osalta. Kun ajatellaan tällaista indikaattoria, niin oikeastaan se kuuluu pikemminkin ajoneuvojen yleistä turvallisuutta säätelevään lainsäädäntöön. Tässä kenties voisi valmistella kompromissitarkistuksen. Jotkut muut tarkistukset ovat hyvin teknisiä, taikka käsittelevät jäsenvaltioille kuuluvia asioita. Ne jätän tästä pois. Varjokokous järjestetään 9. päivä kesäkuuta. Se on seuraava tilaisuutemme keskustella tarkistuksista. Sitten 22. päivä ja 29. se nyt oli. Siinä kaikki, mitä halusin tästä mietinnöstä sanoa. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Nyt varjot STstä. Andersen, olkaa hyvä. Thank you for the rapporteur. And that was very useful. Kiitos esittelijälle. Oli hyvin hyödyllistä kuulla teidän ajatuksianne monista asioista me tuemme kaikkia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää päästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Olemme kanssanne samaa mieltä. Meille tämä on erittäin, me näemme tämän suurena riskinä ihmisten terveydelle ja vaarat ja uhat vain kasvavat. Ja vaikkakin tilanne EU:ssa on yleisesti ottaen kasvanut, niin esimerkiksi Lontoossa minun vaalipiirissäni on hyvin paljon haittoja ja monissa muissakin suurissa kaupungeissa, joissa NOx-päästöt ovat korkeimpia. Esimerkiksi Oxford Street, joka on suurin kauppakatu Lontoossa, niin rajat on rikottu jo vuoden toisena päivänä. Joten me todellakin tuemme EUn toimia löytää hyväksyttävät rajat liittyen myrkyllisiin päästöihin uusilla ajoneuvoille. Joten olemme tehneet tästä tarkistuksia ja että EUn lainsäädäntöä sopeutetaan paremmin. Ymmärrän kyllä teidän huolenaiheinen delegoiduista säädöksistä, mutta se ajatus, mikä meillä tässä oli, oli se, että tavallaan yhdistettäisiin eh, nämä sanat, sanamuodot ja sitten eh, delegoidujen säädöksien määräykset. Eli sen vuoksi me halusimme poistaa joko lisäys tai poisto liittyen näihin delegoiduihin säädöksiin, joten me voisimme ehkä puhua tästä hieman enemmän ja löytää keskenämme tähän ratkaisun. Ja me, mielestäni tässä on menty eteenpäin tässä IMKON lausunnossa. Ja haluaisimme, että normaali käyttö, että testaus tehtäisiin, kun ajoneuvot ovat normaalikäytössä – ja voimme palata tähän kohtaan, jonka teitte tarkistuksistamme liittyen vaihteisiin ja, ja että ne otettaisiin mukaan tähän toimenpiteisiin. Toinen asia liittyy siihen, että meillä on äh, aika paljon kysymyksiä liittyen äh, vastuuvaliokunnan Envin päämietintöön, joten olemme tehneet paljon yhteistyötä myös äh, muiden valiokuntien esittelijöiden kanssa, varjoesittelijöiden kanssa Envin ja Tranin, niin että saisimme mahdollisimman paljon vaikutusta tähän. Joten tiedän, että tämä on hyvin tekninen mietintö, mutta tämä on myös erittäin tärkeä mietintö. Ja lopuksi vielä meidän pitäisi ehkä puhua hieman enemmän tästä metaanista myös. Mrs. Anderson. Kiitos, edustaja Anderson. Nyt varjoesittelijä ECRstä, herra Dalton. Very much. Uh... Kiitos. Paremman säätelyn näkökulmasta pidän tervetulleena tämän asetuksen useita ulottuvuuksia. Se vähentää valmistajien taakkaa, tuo joustoa valmistajille – ja aivan erityisesti poistetaan tämä sertifiointi, hyväksyntä tiettyjen ajoneuvojen osalta. No sitten kun ajatellaan työajoneuvoja, niin tässäkin ehdotukset ovat hyviä. Metaani luokiteltaisiin kasvihuonekaasu päästöksi ja komission huoli sitten näistä typenoksidin päästöistä, niin ikään on yhteinen huoli. Luvuissa tarkistuksista, joita jäsenet ECR ovat tehneet, äh, näkyy huoli delegoiduista ja täytäntöönpanosäädöksistä suhteessa perussäädökseen. Yleinen näkemyksemme tästä aiheesta on se, että kokemukset edelliseltä kaudelta ovat osoittaneet, että jos halutaan, että parlamentti voi vaikuttaa todella asioihin tällaisessa lainsäädännössä, niin mahdollisimman paljon täytyy sisällyttää perussäädökseen. Tähän me pyrimme. Parlamenttia heikennetään kovasti lainsäätäjänä, jos kaikki nämä jätetään täytäntöönpano- ja delegoituihin säädöksiin. Ymmärrän toki, jos asiat ovat hyvin teknisiä, että näin tehdään, mutta sitten on myös poliittisia ja teknisiä kysymyksiä. Esimerkiksi metanin uudelleenluokittelu. Tämä on minusta keskeinen poliittinen päätös, joka tulisi sisällyttää perussäädökseen eikä jättää sitä täytäntöönpanoon tai delegoituihin säädöksiin. Sama pätee typenoksideihin. Meidän tulisi keskustella siitä, mitkä rajat tulisi olla yhteispäätöksille, ja nämä seikat pitäisi sisällyttää perussäädökseen. Yleisesti katson, että tähän suuntaan pitäisi edetä. Minulla on esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan uudistusneuvottelusta kokemusta, ja sitten kun loppuneuvottelut oli päätetty, niin ymmärsimme, mitä tämä tarkoitti, kun komissio sitten alkoi syöttää meille delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä. säädöksiä jos me haluamme parlamentille valtaa ja haluamme lainsäädäntövaltuutemme tunnistetuiksi, niin mahdollisimman paljon täytyy sisällyttää perussäädöksiin, vaikkakin kysymykset ovat pitkälti teknisiä. Kyllä meillä asiantuntijoita löytyy. Kiitos. Kiitos, herra Dalton. Nyt ALDE-ryhmä, Hosfoh. Kiitoksia. Mm, puheenjohtaja Dita Sharantova on varjoesitteli. Hän oli täällä vielä hetki sitten äänestystilaisuudessa, mutta hän lähti pois täältä, kuten näet, koska hän edustaa meitä euro latinalaisen Amerikan kokouksessa hän pyysi minua välittämään teille hänen viestinsä, kuten tulette näkemään, se on aivan samalla linjalla kuin tämä muukin keskustelu, jota tässä olemme nyt käyneet. Luen tämä. Dita edelleen pitää hyvänä sitä, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneita siihen, että vähennetään edelleen maatiajoneuvojen päästöjä. Tämä on meidän kaikkien hyväksymä haasteemme. Hän ei kuitenkaan voi hyväksyä tätä oikeudellista muotoa, jota tällä ehdotuksella vaaditaan. Parlamentti on aina vastustanut eh, pyrkimyksiä siirtää valtuuksia parlamentilta komissiolle delegoitujen tai täytäntöpanon säädösten käyttämisen kautta. Hän toteaa, että tämä on ainoa merkittävä eh, vaikea asia ainakin kahdessa keskenalaisessa trilogissa. Hän ei ymmärrä, miksi valiokuntamme tukisi sitä tässä asiassa, mutta vastustaisi sitä kaikissa muissa asioissa. Tästä syystä hän on tehnyt niin paljon tarkistuksia, joilla vain poistetaan tekstiä. Juristilingvistien mukaan komission ehdotuksessa ei ollut muuta mahdollisuutta kuin poistaa nämä kohdat, koska ei voitu muuttaa sanoja delegoidut säädökset tavanomaiseksi lainsäädäntömenettelyksi tämmöisen komission olisi jo tehtävä teknisiä tarkistuksia tekstin. Tällä hetkellä komissio ei tiedä, mitä se haluaa kaikissa tapauksissa. Tästä syystä hän haluaa, että komissio se ehdotusta ehdottaisi uudelleen sitä sitten, kun kaikki, kaikki päästötasoja koskevat tarkistukset ovat valmiina uudessa ehdotuksessa. On hyvin luultava, että tässä tapauksessa hän reagoisi eri tavalla tekstin. Kiitoksia. Eh, Kiitos, herra Rosbach. Nyt jäsenet voivat osallistua keskusteluun, jos joku puheenvuoro haluaa. Selvä. Pass the floor to the commission. Sitten komission puheenvuoro, olkaa hyvä. Let's push the button. Bravo. Painakaa vain sitä nappia. President, uh, good morning, ladies. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Komission osalta haluan kiittää tehdyistä tarkistuksista ja aivan erityisesti kiitän esittelijää tässä aiheessa. Haluaisin lyhyesti kommentoida toimivaltuuksien delegointiin liittyen. Tässä todettiin, että kysymykset ovat teknisiä. Ongelma, jonka Euroopassa olemme kokeneet, on varsin akuutti ongelma. Vaaditaan nopeita toimia lainsäätäjän taholta. Jos komissio valmistelee ehdotuksen rajoituksineen Totta kai tämä vaatii huomattavasti aikaa, emmekä voi toimia nopeasti, ei riittävän nopeasti. Toisaalta taas tässä pyydetään delegoituja säädöksiä, niiden käyttömahdollisuutta. Euroopan parlamentillahan on näissä varsin huomattava vaikutusmahdollisuus silloin, kun ehdotusta lopullisesti muotoillaan. Näin ollen en ole huolissani siitä, että parlamentin toimivaltuudet kutistuisivat, jos komission ehdotus hyväksyttäisiin ehdotetussa muodossa. Kiitos. Kiitos komissiolle. Fusa, haluatko päättää tämän keskustelun? Maybe just a word. I mean... Edes vain ihan sananen? Mehän tapaamme vielä useamman kerran 9. ja 22. ja 29. päivä. Kiitos kaikista kommenteista vielä kerran. Kysymys delegoinnista komissiolle. Eihän se tarkoita sitä, että ei meillä ole toimivaltuuksia, mutta kyse tässä on todellakin terveydestä ja ihmiselämistä ja aika on kortilla. Sen takia tukisin tässä komissiota ja komission esittämää vetomusta. Lopuksi haluan kiittää yhteistyöstä, erityisesti kaikkia varjoesittelijöitä, Euroopan komissiota. Me olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä tässä ja kaikkia sihteeristössä, myös neuvonantajia. Viktor, on hienoa, että olet palannut Lenoski niin ikään omana niin Jatkotyössä pitää pitää mielessä, mielessä se, että muistamme päästöt erityisesti terveyden näkökulmasta. Meillä on paljon uutta tutkimusta ja toivon, että teemme jatkossakin hyvää yhteistyötä. Thank you very much. Kiitos. Aikatauluun liittyen me käsittelemme tarkistuksia 22. ja 3. kesäkuuta. IMKO äänestää 29. kesäkuuta. Maantiedeneuvon epäkohtuuspäästöjen vähentämiskeskustelu nyt päättyy. Nyt voimme siirtyä käsittelemään mietintöä, jonka aiheena on kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä. Esittelenä Annelin Van Bossalt, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, uh, Kiitoksia. Um, en... Puheenjohtaja, hyvät kollegat, huhtikuussa jaoin teille jo tämän työasiakirjan liittyen parempaan sisämarkkinasäätelyyn ja tänä päivänä esittelen teille nyt sitten tämän mietintöluonnoksen. Haluaisin kiittää nyt jo varjoesittelijöitä jotka ovat antaneet jo ensimmäiset kommenttinsa työasiakirjasta ja olen sitten yrittänyt huomioida ne mahdollisimman paljon, kun laadin tämän itse ähm, mietintöluonnoksen. Rehellisesti sanoen olisimme halunneet hieman ehkä enemmänkin asioita tässä äh, mietinnössä, mutta johtuen äh, tekstin rajoituksista emme siihen kyenneet, joten tehdään tähän sitten tarkistuksia. Tämä mietintö itsessään pitää keskeisenä tavoitteena se, että meillä on hyvää, avointa ja selkeää lainsäädäntöä ja säätelyä niin, että voidaan luoda työpaikkoja ja kasvuja, kasvua tavalla, joka stimuloi Euroopan taloutta eikä estä sitä. Tämä on se, mitä meidän täytyy muistaa. Meidän täytyy mennä kohti Eurooppaa, joka stimuloi eikä turhauta. Lähipäätösperiaate on toki tärkeä. Eli parlamentti, neuvosto ja komissio pitävät sitä tärkeänä, samoin kuin myös kansalliset eh, ja alueelliset parlamentit täytyy ottaa mukaan tähän työhön. Ja varsinkin se, että nyt kaikilla on ollut hyvin vähän aikaa arvioida tätä komission ehdotusta, eh, niin eh, todellakin pyytäisin, jos puhutaan lähipäätösperiaatteesta, että paikalliset ja kansalliset parlamentit saavat enemmän aikaa. Ja tällä punaisen kortin menettelyllä heillä on mahdollisuus myös eh, kaataa komission eh, ehdotuksia. Tässä luonnoksessa esittelen ihan konkreettisiakin välineitä, joita olisi käytettävä, jotta saadaan aikaan parempaa sääntelyä Ensinnäkin vaikutuksen arviointi, siitä on puhuttu hyvin paljon. Franz Timmermans omissa ehdotuksissaan on myös ottanut sen esiin. Minusta on hyvin tärkeää, että vaikutuksen arviointi nähdään ihan elävänä välineenä, eikä vain niin, että aina pitää jossain kohdassa tehdä. Ei vaan tämä äh, nimenomaan äh, otetaan mukaan koko prosessissa niin, että tämä ei ole mikään byrokraattinen turhake. Sen täytyy perustua todisteisiin, samoin kuin tieteelliseen tutkimustulokseen. Ehdotan myös, että kun arvioidaan näitä vaikutusten arviointeja, niin nämä uudet tulostaulukot, jotka parlamentti, neuvosto ja komissio ovat laatineet, että tätä käytettäisiin ja että mukaan otettaisiin myös riippumattomia asiantuntijoita arvioimaan näitä tuloksia. Sen lisäksi tämän äh, täytyy olla myös avoimempaa. Meidän täytyy ottaa mukaan myös äh, mahdollisimman paljon eri osapuolia ja kuulla heitä ja antaa heille mahdollisuus äh, sanoa oma sanansa. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että meillä on hyvin matala kynnys antaa näiden muiden toimijoiden sanoa sanansa. Ja sen vuoksi me tarvitsisimme tällaisen Äh, muiden osapuolien foorumin, joka voisi toimia sähköisesti. Täytäntöönpano, äh, ongelmat äh, on myös otettu tässä esiin. Hyvä täytäntöönpano on hukassa toisissa jäsenvaltioissa ja Belgia, minun kotimaani, on yksi huonoimpia oppilaita tässä. Eli yritän tässä nyt omaa kotimaatani myös patistella eteenpäin. Komission tehtävä on valvoa täytäntöönpanoa sekä pyrkiä ratkaisemaan ongelmia, mikäli niitä syntyy. Ja sen vuoksi minusta komission pitäisikin ponnistella enemmän ja perustaa tällainen aikaisen varoituksen järjestelmä, jolloin voitaisiin löytää ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja myös ratkaista ne. Ja sitten taas jäsenvaltiot, jotka eivät täytäntöönpano näitä sääntöjä niin kuin pitäisi, heihin pitäisi sitten puuttua systemaattisemmin. Ja täytyisi keskittyä nimenomaan niihin rikkomuksiin, jotka ovat taloudellisesti kaikkein merkittävimpiä. Lopuksi tässä mietintöluonnoksessani käsittelen hyvin tärkeää viimeistä vaihetta sääntelyssä, nimittäin sääntöjen arviointia ja tarkistamista. Meidän täytyy aina esittää kysymys meille itsellemme siitä, onko olemassa oleva lainsäädäntö johtanut siihen tavoitteeseen, minkä me alun perin halusimme, minkä vuoksi tämä sääntö on ylipäätään tehty. Ja onko tämä sääntö tarkoituksenmukainen. Me kuulemme koko ajan, miten paljon kustannuksia olemassa olevat säännöt nyt jo aiheuttavat ja että ne ovat suuri este PK-yrityksille ja sisämarkkinoiden toiminnalle. Tässä ihan lyhykäisesti nämä kaikkein tärkeimmät elementit tästä mietintöluonnoksesta. luonnoksesta. Ja odotan mielenkiinnolla teidän ne joita tulette esittämään tähän mietintöluonnokseen. En nyt muista, mikä määräaika tarkistuksille oli, mutta sihteeristä varmasti minua voitaisiin auttaa. The tenth? Thank you. Kymmenes. And the Okay. Yhdeksässä. Thank you very much to... Kiitos esittelijälle. Määräaika toden totta on 9. kesäkuuta. Nyt vaihtaisin sitten Äh, hattua ja olen varjoesittelijänä EPPstä hetken ajan. Mietintö on tervetullut, se on yleisesti hyvä, kattava. Pitää paikkansa, että meillä on yhteinen vastuu paremmasta sääntelystä. Tarkoitus on saada Euroopan tasolla lisäarvoa aikaiseksi. Mainitsitte varapuheenjohtaja Timmermansin. Hän on todennut, että pitää toimia isosti isoissa asioissa ja pienesti pienissä. Hienosti sanottu. Kyse ei ole oikeuksien vähentämisestä, vaan byrokratian leikkaamisesta. Kyse on todellakin byrokratian vähentämisestä. Tärkeää on se, että pyrimme tekemään lainsäädännöstä, joka on tietenkin kompromissi, sellaista, että sitä voidaan käytännössä soveltaa. Joskus kompromissit ovat niin käsittämättömät, välttämättömiä, että todellisessa elämässä täytäntöönpano on lähestulkoon mahdotonta. Tämän tulisi olla mielessämme tavoitteena. Schwabin mietintö sisämarkkinoiden hallinnoinnista ja REFIT. IMKON mietintönä on tässä viitekohtina. Ja sitten menisin varsinaisiin asioihin. Minä olen tämän punaisen kortin suhteen varsin vastentahtoinen. Minusta parlamentin ei pitäisi käyttää vetoa toisiaan vastaan, vaan pikemminkin pitäisi pyrkiä vuoropuheluun aivan niin kuin Lissabonin sopimus jo tekeekin mahdolliseksi. Kaikki eivät kuitenkaan ole vielä ymmärtäneet, että kansalliset parlamentit saavat lisävaltuuksia lainsäädännössä Lissabonin sopimuksen pohjalta. Tätä voitaisiin vielä vahvistaa. Meillä pitäisi olla vuoropuhelua jo ennakolta, ex ante tyyppisesti kansallisten parlamenttien välillä ja ne voisivat olla enemmän mukana työssämme myös täällä useista syistä. Ne eivät aina ole täällä meidän kanssamme yhteistyössä mukana. Minun mielestäni ei ole rakentavaa se, että kansalliset parlamentit käyttävät suurimman osan aikansa eurooppalaisen lainsäädännön parissa vain valvomalla toissijaisuutta ja tekemällä testausta. Miten pitäisi pikemminkin osallistua, aivan niin kuin Lissabonin sopimus jo mahdollistaa? Vaikutusarvio on tärkeää. On otettava huomioon digitaalinen vallankumous. Lainsäädäntömme totta kai tulisi olla sopivaa tulevaisuuden kanssa. Tämä on varmasti yksi suurimmista haasteistamme. Digitaalinen vallankumous etenee nopeammin kuin politiikka. Tiedän, että tämä on myös ECR-linja jatkuvasti puhutaan kilpailukyvystä. Olen täysin samaa mieltä tästä. Kenties tässä on jonkinlainen kielikysymys, mutta olemme samaa mieltä siitä, että kansalaiset ja työpaikat on aina tavoitteena. Kilpailukyky on vain väline. Kyse kenties on kielellisestä kysymyksestä, kun puhuit elävästä asiakirjasta, kehittyvästä asiakirjasta. Se ei saa tarkoittaa sitä, että mm, lainsäädäntöprosessi pide, pitenee niin, että on lisävaiheita ja askeleita ja täs, tämä vain monimutkaistaisi prosessia. Mehän puhumme paremmasta lainsäädännöstä ja sellaisesta lainsäädäntöprosessista, joka olisi tehokkaampi, ei suinkaan monimutkaisempi. Sitten kohta kymmenen Virallinen elin, joka voisi jäädyttää lainsäädäntöhankkeen. Olen vastentahtoinen tämän suhteen minusta ei tulisi vesittää EUn virallisten toimielinten roolia. Tulisi tehostaa toimintatapaamme, mutta ei viedä pois toimivaltuuksia sellaisilta elimiltä, joilla ei viedä toimivaltuuksia elimille, joilla ei ole oikeudellisia toimivaltuuksia niin kuin muilla, esimerkiksi Euroopan parlamentilla virallisena toimielimenä. Sitten olisi tämä viittaus täytäntöönpanosta. On hyvin tärkeää seurata sitä, täytäntöön panevatko jäsenvaltiot sisämarkkinalainsäädäntöä. Minä kannatan myös Solvit Plussa, olen oikein fani. Tämä on oikea väline, jotta kansalaiset voivat ymmärtää asiat ja todella täytäntöön pannaan sisämarkkinalainsäädäntöä. Ja sitten digitaalifoorumit esimerkiksi sisämarkkinavälineet, ISA 2, nämä ovat sellaisia välineitä, jotka auttavat jäsenvaltioita viestimään digitaalisesti ja äh, helpottamaan, yksinkertaistamaan täytäntöönpanoa. Sitten meillä on myös vaihtoehtoinen ja verkkopohjainen kiistanratkaisu. Kaiken tämän tarkoitus on välttää tuomioistuimien joutuminen, helpottaa yrityksiä ja kansalaisia. Tällä voidaan myös yrittää nopeuttaa täytäntöönpanoa. Sitten siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön. En usko, että tässä äh, määrät, luvut ovat ongelma. Lainsäädäntöä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, mutta sitten tuleekin se täytäntöönpanon vaihe. Täytäntöönpanon arviointi on paljon vaikeampaa. Siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on helppo todeta. Täytyy pohtia myös indikaattoreita ja sitä, miten täytäntöönpanoa mitattaisiin. Tässä mielessähän meillä on olemassa eurooppalainen ohjausjakso. Pitäisi todella painostaa siihen suuntaan, että tätä hyödynnetään täysimääräisesti. Sitten pieniä kysymyksiä, ei niinkään tärkeitä, kun ajatellaan sisämarkkinoiden etuja, jotka täysin koettaisiin, kenen taholla, sitten varhaisvaroitusjärjestelmä. Näitä voisimme kenties hieman laajentaa, en ole tietenkään eri mieltä. No sitten täytäntöönpano rikkomusmenettelyn tulisi olla tiukempi ja nopeampi ja sitä komission tulisi myös käyttää ilman mitään tekopyhyyttä tai kaksinaamaisuutta kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Sitten väliaikaiset menettelyt ennen kuin tuomioistuin sitten kenties voisi nopeuttaa tätä valtavan pitkällistä rikkomusmenettelykäsittelyä. Sitten ex post, ja tähän voin päättää. Nyt käytän puheenvuoroa liian pitkään. Meidän tulisi tämä PK-testaus ja taloustestaus hyväksyä. Ne ovat hyödyllisiä, jotta ylisääntelyä ei pääse syntymään eikä vääriä tulkintoja. No sitten raukemislausekkeiden hyväksymisestä olen samaa mieltä. Tämä on tärkeä periaate mutta asiaa ei voi näkeä abstraktissa yhteydessä. Täytyy nähdä joku yhteys reaalimaailmassa. Muuten on se vaara, että meillä on raukeava lainsäädäntö, mutta ei ole mitään sen tilalle tulossa, eli syntyy jonkinlainen tyhjö. Mielelläni teen yhteistyötä ja muiden Orion kanssa yhteistyötä. Tämä aihe on hyvin tärkeä ja tulee oikeaan aikaan. Myös komissio työstää riifittejä ja parempaa säätelyä. Kiitos. Nyt laitan taas puheenjohtajan hatun päähäni ja annan puheenvuoron sst varjolle Saldemos, olkaa hyvä. Tack Kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää. Minusta tämä mietintöluonnos on parempi kuin ne työasiakirja, joka meille ensimmäisenä esiteltiin. On hienoa nähdä, että monet niistä näkemyksistä, eh, joita esitimme, ovat tässä nyt mukana. Mutta minulla on nyt eh, muutama yleinen huomio ja sitten eh, hieman yksityiskohtaisempia. Ensinnäkin en usko, että kukaan on eri mieltä siitä, että luonnollisesti meidän täytyy olla parempia lainsäätäjiä sisämarkkinoilla, mutta me emme koskaan saa joutua siihen tilanteeseen, jos me sanomme, että parempi lainsäädäntö on yhtä kuin ei-lainsäädäntöä. On tärkeää todellakin, että me emme anna sellaisia merkkejä, että parasta mitä me voimme tehdä on, että me emme säädä lakeja. Sitten lähipäätössä eh, periaatteesta ja punaisesta kortista. Osittain osittain olen samaa mieltä kohdasta numero viisi. Minusta on tärkeää, että me annamme pitemmät määräajat jäsenvaltioille, jäsenparlamenteille, jotta ei punaista korttia varten, vaan keltaista korttia varten, koska jos he todellakin haluavat jotain sanoa, mutta minusta kuitenkaan ei pitäisi lähteä muuttamaan perustamissopimusta punaisen kortin vuoksi. Minusta Lissabonin sopimus antaa jo ihan tarpeeksi hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Kohta numero seitsemän. Minusta on, on luonnollisesti ihan totta, että sisämarkkinalainsäädännön pitää tukea innovaatiota, kilpailukykyä ja kasvua. Mutta haluaisin lisätä tähän, että tässä on kysymys myös siitä, että meidän täytyy suojella kansalaisia ja työntekijöitä. Kohta numero yhdeksän. Eli tämä elävä asiakirja. No, olen samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla elävä asiakirja, mutta kuten puheenjohtajakin sanoi, niin se ei saa johtaa siihen, että me pidennämme lainsäädäntöprosessia se on nyt jo tarpeeksi pitkä. Ja se, että olisi tällainen elävä asiakirja, merkitsisi sitä, että aina kun tulee jokin uusi asiakirja, niin silloin se täytyy ottaa huomioon välittömästi ja silloin se pidentää lainsäädäntöprosessia. Minusta meidän on tärkeää olla tietoisia siitä, että täytyy myös miettiä seuraamuksia. Ja sitten kohta numero 10 tästä valvontaelimestä, jonka pitäisi valvoa näitä vaikutuksen arvioita. No, tätä minä en kannata. Minusta on ihan hienoa, että me olemme parempia siinä, että seuraamme lainsäädäntömme vaikutuksia, mutta ei meillä pidä olla muita pysäyttämään tätä lainsäädäntöä, joten minä en tätä voi tukea. Kohta numero 11 kohtaa. tämä prosessi liittyen vaikutuksen arviointeihin, no jos se voidaan tehdä ilman, että pidennetään näitä aikoja, niin on ihan hienoa, että, että muut osapuolet voivat olla tässä mukana. Ihan hienoa, että olisi riippumattomia henkilöitä myös arvioimassa Kohta 13 olen samaa mieltä. Meidän täytyy saada enemmän muita osapuolia koko lainsäädäntöprosessiin. En nyt tässä ajattele ainoastaan riippumattomia asiantuntijoita, vaan minusta olisi tärkeää, että me saamme mukaan yrityksiä, PK-yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja yksittäisiä henkilöitä, ihan niin kuin olet itse maininnut tässä asiakirjassa. Kohta numero 18, gold plating, ylisääntely olen samaa mieltä, että meidän täytyy olla varovaisia, kun me laadimme EU-lainsäädäntöä, niin on jäsenvaltioita, jotka tiukentavat tai lisäävät sitä lainsäädäntöä. Minusta meidän ei pitäisi heitä kieltää siitä, jos he näin haluavat tehdä, mutta me voisimme tarkentaa tätä, että mikäli on jotain EU-lainsäädäntöä, joka on täytäntöön pantava kansalliseen lainsäädäntöön, niin silloin täytyisi määritellä, että tämä on EU-lainsäädäntöä ja tämä on nyt meidän oman jäsenvaltiomme lisäys tähän Eli ei kieltää ylisääntelyä, mutta että se pitäisi, siinä pitäisi selke, selkentä, selkeyttää sitä, että mikä on EU-lainsäädäntöä ja mikä on kansallinen lisäys. Ei minulla tässä nyt sen paljon enempää ole sanottavaa. Toki täällä on kaiken näköisiä pieniä elementtejä, joista voitaisiin puhua, mutta me voimme hoitaa tämän varjoesittelijöiden kokouksessa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me löydämme hyvät äh, ratkaisut siihen, että voimme parantaa EUn äh, lainsäädäntöä ja, ja sisämarkkinasäätelyä ilman, että se iskee työntekijöihin. Thank you very much, Kristel. Anna... Kiitos, Kristel. Ulla Tornes, Alden varjoesittelijä. And, uh, kiitoksia, kiitoksia esittelijällemme tästä erittäin hyvästä ja rakentavasta mietintöluonnoksesta. Niin kuin uh, huhtikuussa keskustelussa jo alun perin sanottiin, niin pidän paljon tämän mietinnön suunnasta. Minusta täällä on paljon hyvin tärkeitä asioita mukana. Erityisesti nämä kohdat, jotka, koskevat vaikutusten arviointia, kuulemisprosessia ja täytäntöönpanoa. Nämä ovat juuri niitä alueita, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos haluamme parantaa sisämarkkinasääntelyn toimintaa. Pidän myös siitä, että esittelijä on korostanut sitä, kuinka tärkeitä sisämarkkinat ovat työpaikkojen eh, luomisen ja kasvun kannalta. Minun käsittääkseni tämän pitäisi olla meidän aivan ensimmäinen prioriteettimme näinä aikoina. Minulle tässä on kysymys myös Euroopan kilpailukyvystä ja olen oikein iloinen siitä, että tämäkin on mainittu luonnoksessa. Kuten täällä on sanottu, tämä on mielestäni erittäin hyvä mietintö. Tulen tekemään muutamia muutosehdotuksia, niin tästä voidaan vieläkin parantaa muutamassa kohdassa. Esimerkiksi haluaisin määritellä tämän sidosryhmäfoorumin käsitteen vähän tarkemmin. Se on mainittu kohdassa 14. Tiedoksenne tämä sama asia löytyy komission jäsen Timmermansin äh, ehdotuksesta koskien refit äh, sidosryhmäfoorumia. Olisi oikein hyvä, jos kehiteltäisiin vähän pidemmälle tätä asiaa vielä muutamia sanoja laitettaisiin tämän foorumin tarkoituksesta. Sitten asia, jota haluaisin ehdottaa, koskee näitä vahvistettuja täytäntöpanopäivämääriä. Luonnoksessa mainitaan tämä äh, mahdollisuus ja kaksi päivämäärämahdollisuutta olisi tapa nopeuttaa prosessia, mutta tulen tutkimaan tätä vielä tarkemmin ja tekemään ehdotuksia tähän. Arvostan myös tätä ylisääntely, goldplating asian käsittelyä ja olen sitä mieltä, että subsidiariteettikysymysten korostaminen on oikein hyvä asia. Haluaisin vielä kiittää esittelijämme tästä erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta. Odotan innolla keskusteluja teidän ja muiden kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Much Ulla as, uh... Kiitos Ulla. Muut varjoesittelijät eivät ole paikalla. Nyt keskustelu avataan muille jäsenille. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Selvä. Anneli, jos haluat päättää tämän keskustelun, ole hyvä. Uh, yes, I, I just want to, to thank everyone. Haluaisin vain kiittää kaikkia heidän huomioistaan nyt jo odottamme nyt äh, tarkistusten määräaikaa, joka on 9. kesäkuuta. Ja sitten sovimme mahdollisimman nopeasti ensimmäisen vaarioesittelijöiden tapaamisen, jotta saamme aikaan äh, johdonmukaisen ja kattavan, äh, no enpä nyt tiedä kuinka tämä saadaan englanniksi sanottua, mutta että saamme mahdollisimman kattavan mietinnön. Sir, and now, uh, the time Kiitos esittelijä aikataulusta. Tarkistuksia käsitellään 29. kesäkuuta kompromisseja 15. heinäkuuta ja IMKO äänestää 16. heinäkuuta. Kiitos. Nyt siirrymme käsittelemään lausuntoa Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin. Kyse on valiokuntaloitteisesta mietinnöstä. Juri on vastuuvaliokunta. Nikola Dantti on esittelijä mutta meillä on täällä sekä Jurin että Imkon valmistelija Nikola Danti, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Niitä on paljon. Uskon, että suuri osa niistä voidaan hyväksyä ja niiden avulla voimme sitten parantaa merkittävästi mietintöä. Minä todella haluaisin kiittää teitä. Olen sitä mieltä, että näiden tarkistusten kautta saamme aikaan lausunnon, joka sitten lähetetään tuonne jurivaliokuntaan esittelijälle Virginia Rovierre. Ja saadaan aikaan järjestelmä maantieteellisistä merkinnöistä tai niiden suojasta muille kuin maataloustuotteille. Ja näin voidaan ehkäistä markkinoiden pirstoutumista. Tutustun näihin tarkistuksiin vielä paremmin tulevina päivinä ja pyrimme laatimaan kompromissitarkistuksia niiden pohjalta niin, että saataisiin todella mukaan suuri osaan näiden jätetyiden, jätetyjen tarkistusten sisällöstä mukaan. Tänään haluaisin käsitellä vain muutamia asioita ja muutamia tarkistuksia, joiden avulla voidaan vähän näitä puitteita selkeyttää. Aivan erityisesti haluaisin lähteä tarkistuksesta 18 Pospisille LPPn varjasittelijä ja De Jongin tarkistuksesta hän on Guen varjasittelijä niissä tehdään selviksi, että järjestelmän pitäisi olla vapaaehtoinen. Haluaisin aivan heti tehdä selväksi, että kyseessä on vapaaehtoinen järjestelmä. Missään va- millään, millään taholta ei pakko oteta maantieteellisen merkintöjen suojaan käyttämään, ellei tuottajajärjestö tai muu tätä hae, aivan kuten maataloustuotteidenkin tilanne on. Maantieteellisten merkintöjen suojaa pyytävät tuottajaa, järjestö tai paikalliset instituutiot, koska kyseessä todella on tunnustus, jonka, johon liittyy tällainen historiallisuus ja alueeseen liittyminen. Ei se pitää olla pakollinen, vaan se pitää olla vapaaehtoinen. Ja näin asianomaiset voivat todella hakea suojaa omille tuotteillensa. Tämä ei mitenkään rajoita sitä, että että voisi olla myös muita tahoja, jotka voisivat tuottaa niitä tuotteita riippumatta siitä, onko tällainen merkintä annettu. Tästä näkökulmasta lähtien mielestäni maataloustuotteita koskeva sääntely on hyvä pohja ja selventää tätä seikkaa. Teemme tämän hyvin selväksi ja sanoisin tämän kollega Pospisille olisi tehtävä selväksi alusta asti, että kyseessä ei ole mikään sitova pakollinen merkintä, vaan tämä on vain uusi lisämahdollisuus, jonka haluamme antaa niille tuottajille, joilla on sellaista tietotaitoa ja sellaisia tuotteita, jotka tarvitsevat lisäarvostosta myös maantieteellisen merkinnän kautta. Sitten näistä muista asioista tämä on selvennys. Suuren osan tarkistuksista osalta olen oikein tyytyväinen. Ne parantavat mietintöä. Haluaisin nyt keskittyä vielä muutamiin tarkistuksiin. Kollega Daltonin tarkistukset esimerkiksi, ne eivät eh, pyri tämän järjestelmän hyvän yksinkertaisen tehokkaan järjestelmän parantamiseen. Minä olen sitä mieltä, että tämä on järjestelmä, joka tulee auttamaan Euroopan erityisesti syrjäisempiä alueita, joissa on hyvin korkealaatuisia käsitellä tuotteita. Ja olen sitä mieltä, että jotkut näistä tarkistuksista ovat sellaisia, joita minä esittelijänä en ainakaan voi hyväksyä. Sitten vielä kollega Daltonin ja Tribesiuksen tarkistuksista. Niissä pyydetään lisää analyysiä niin edelleen kustannushyöty analyysiä, niin edelleen on tietenkin selvää, että tällaiset analyysit tehdään sitten, kun lainsäädäntöehdotus tehdään, mutta haluaisin muistuttaa meille kaikille, että tämä ehdotus ei ole, ei ole yhtäkkiä syntynyt, vaan tämä Tämän taustana on julkinen kuuleminen. Siinä oli 136 panosta 27 maasta ja sanonkin tämän kollegalle Dantonelle 29 eh, kontribuutiota tuli UKsta, 28 Ranskasta, 27 Italiasta. Varmaankin tähän liittyy se, että UKssa vastauksen antaneet varmaankin olivat enemmistössä ja pitivät tämän tyyppistä ehdotusta erittäin myönteisenä. Tietenkin tätä vielä tullaan syventämään ja käsittelemään perusteellisesti. Toivomme, että tästä tulee lainsäädäntöehdotus ensi vuonna komissiolta. Tällä hetkellä kaikki tiedot, siis sekä komission tiedot että kuulemisesta saadut tiedot viittavat siihen suuntaan, että alan toimijat suhtautuvat erittäin myönteisesti tähän ehdotukseen. Meillä nämä kollega Trebesiuksen tarkistukset, joiden pyrkimyksenä on rajoittaa järjestelmän kansalliselle tasolle. Me itse asiassa kylläkin haluaisimme, että tästä ehdotuksesta tuli se tapa, joka antaisi lisää takkeita tuottajille ja Euroopasta kattavuutta ei ole näin ollen näitä tarkistuksia ainakaan itse en voi hyväksyä. Muilta osin toivon, että tulevina päivinä saamme hiottua kompromissitarkistuksia näiden esitysten pohjalta. Ja olen pyytänyt, että varjoesittelijät voisivat kokoontua 16.6. Brysselissä ja näin voitaisiin muotoilla tarkistuksia, joista mahdollisimman monet ryhmät ja jäsenet voisivat olla tässä valiokunnassa yhtä mieltä niin, että 22. kesäkuuta voisin lausunnosta ja sitten antaa sen Virginin käsiin, joka voi sitten hioa mietintönsä valmiiksi juuri valiokunnassa. Äh. Kiitos esittelijälle. Nyt puheenvuoron saa Jiri Rosipil. EPP-varjoesitteli, olkaa hyvä. Děkuji pěkně, paní předsedající. Dovolte mi několik vět. Já chci říci, že práce pana... Kiitos, eh, puheenjohtaja. Minusta esittelijän työ on ollut erinomaista, eikä tämä ole pelkkä muodollisuus. EPPn varjoesittelijänä olen samaa mieltä kaikesta, mitä hän sanoi. En usko, että meidän tarvitsee tässä etsiä mitään erityisiä laillisia rakenteita, vaan vain katsoa sitä tapaa, millä maantieteellisten merkintöjen suoja toimii maataloustuotteissa ja sitten analogisesti siirtää sitä muihin kuin maataloustuotteisiin. Tämä on tämä perusajatus, jota esittelijäkin painotti. Minä olen esittänyt äh, yhden eksplisiittisen tarkistuksen tarkistuksen, joka, li, joka on äh, vapaaehtoinen luonteeltaan, mikä nyt oli ihan itsestään selvää, mutta halusin nyt kuitenkin painottaa, että tässä on kysymys vapaaehtoisesta mahdollisuudesta kansallisen tason valmistajalle äh, rekisteröidä tämä maantieteellinen merkintä ja sitten kansalliset äh, päätökset rekisteröitäisiin Euroopan tasolla. Ja sen vuoksi minä kannatan sitä, että tämä eurooppalaista rekisteriä laajennetaan niin, että se, mihinkä maataloustuotteet on rekisteröity, että sinne voitaisiin ottaa mukaan myös muut kuin ei-maataloustuotteet. Minusta tämä on järkevä lähestymistapa esittelijältä ja minä kannatan esittelijän mielipidettä. Ajatuksena on laajentaa periaatetta maataloustuotteista, maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä äh, ei muihin kuin maataloustuotteisiin. Ei meidän tässä tarvitse luoda uusia oikeudellisia rakenteita. Kiitän esittelijää ja me olemme hyvin lähellä näkemyksissämme lainsäädännöstä. Kiitos. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Edustaja Rosfor, AD-ryhmästä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin niin onnitella ja kiittää Nikolaa. Tämä on todella erittäin hyvä teksti. Se tarjoaa läheisen konkreettisen näkemyksen asiasta, mutta samaan aikaan lähestymistapa on vapaaehtoisuuteen perustuva ja kunnianhimoinen myöskin, kun ajatellaan, mitä haluamme tässä tehdä. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia uskon, että Nikola varmaankin saa ne mukaan tekstiinsä lyhyesti muutamia huomioita. On totta, että nyt kyseisellä mm, tavallaan Euroopan puitteet ovat pirstoutuneet, riittämättömät. Meidän on oltava pragmaattisia, mutta samanaikaisesti on tärkeää, että tällainen maantieteisten merkintöjen järjestelmä olisi yhtenäistetty. Eli se olisi helposti ymmärrettävissä, että sen, se voitaisiin tunnustaa samaksi eri Euroopan unionin maissa. Uskon, että tätä kautta voidaan todella parantaa laatua. Mielestäni nykyisillä maailmanmarkkinoilla Euroopan on saatava aikaan laadukasta tuotantoa aina kun otamme käyttöön tällaisia merkintöjä, niin voimme myöskin kannattaa ja kannustaa muita kuin maataloustuottajia panostamaan laatuun ja vahvistamaan ennaltaehkäisemmin tätä tuotannon siirtämistä. Sitten on asia, jo, tätä ei pitäisi nähdä protektionistisena toimina, toiminnan, joka on kohdistettu vain eurooppalaisia, jotka kuluttavat keskenään tavaroita, vaan kyllä tämä olisi myös kolmansia maita varten oleva toimi. Eurooppalaisilla tuottajilla voisi tätä kautta tulla uusia markkinarakoja Euroopan unionin ulkopuolella, niitä voitaisiin todella hyödyntää näitä maatalousia merkintöjä, niin ne voisi ottaa meidän valttina vientiä varten. Sitten vielä muutama asia pk-yrityksistä ja pienistä yrityksistä. Uskon, että pk-yritykset tulevat hyötymään paljon tällaisesta sääntelystä kunhan tässä pääsemme pidemmälle ja komissio tekee aiheesta ehdotuksia. PK-yritysten puolesta teemme työtä. Minusta on tärkeää, että tästä ei tulisi eh, asia, joka raskauttaisi prosesseja se pitäisi olla yksinkertainen, harmonisoitu, mutta yksinkertainen väline. Täällä muutama minuutti sitten puhuitkin tästä asiasta, minusta on tärkeää, että tuottajajärjestöt ja muut organisaatiot ja alueviranomaiset voisivat myöskin pyytää maantieteellisten merkintöjen käyttöä muihin kuin ma- maataloustuotteisiin. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että mehän aina kun puhutaan näistä asioista, niin on aina tärkeää, että, että oli, tähän sisältyisi kuluttajien tiedotus kuluttajan olisi tunnettava nämä asiat koskien ma- maataloudellisia ma- maantieteellisiä merkintöjä. Tänä päivänä jonkin verran sekaannusta kaupallisten merkintöjen ja maantieteellisten merkintöjen välillä mukaan lukien tietyt tuotteet, jotka tulevat Italiasta, jotka ovat alun perin italialaisia. Meidän on todella pidettävä selvänä se, mitä tietoja kuluttajille annetaan, niin että kuluttaja todella tunnistaisi maantieteelliset merkinnät, joilla on kom- kyllä kaupallista arvoa, mutta se ei ole sinänsä kaupallinen merkki kyseiselle yritykselle. Haluaisin vielä kiittää Nikola Dantia ja muistuttaa, että olen aivan hänen käytettävissä. Voimme tehdä yhteistyötä kompromissitarkistusten parissa hyvin pian. Kiitoksia. Kiitos, Rosvar. Nyt Virginie Rosier saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja esittelijänä juuri valiokunnasta. Haluan kiittää tästä erinomaisesta yhteistyöstä ja erinomaisesta luonnoksesta toistaiseksi. Olen varma, että yhteistyö jatkuu sitten kun IMKO äänestää ja juuri asiaa käsittelee. Haluan myös kiittää suurta enemmistöä kollegoista, jotka ovat tukeneet tätä aloitetta. Uskon, että hyvin laajasti voimme yhtä siihen näkemykseen, että osaamisen korostaminen, paikallisen tietotaidon korostaminen on tärkeää, tarvitaan jäljitettävyyttä, näkyvyyttä ja näin voimme kehittää myös yritysten ja alueiden teollisuutta. Haluan kiittää Nikolaa siitä selkeytyksestä, jonka hän tarjosi. Se on erityisen tervetullut. On syytä muistuttaa, että kaikki tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta. Tämä on väline, jonka on oltava pk-yritysten käytössä ensisijaisesti. Näin me voimme tehdä mahdolliseksi tuotannon esintuomisen. Kun ajatellaan maataloustuotteiden merkintöjä, ne ovat erityisen tervetulleita. Ja aivan niin kuin Holde Hosfeo korosti, niin laadun tunnustaminen, maatieteellisen alkuperän tunnustaminen on tärkeää, kun yritämme saada vientimarkkinoita me voimme kollektiivisesti olla samaa mieltä, että toivimme tällä tavalla myös muissa kuin maataloustuotteissa. Kollegat haluavat tutkimuksia ja faktatietoa. Haluaisin muistuttaa siitä erinomaisesta työstä, jota komissio on tehnyt. Siellä on tehty huomattavaa tutkimusta vuonna 2013. On tiettyjä vaihtoehtoja, mahdollisia suositusluontoisia ratkaisuja ja tärkeitä tietoja on toimitettu meille. Viittaan tässä myös julkiseen kuulemiseen, jonka tulokset tällä viikolla komissio on julkaissut. Tässä yritysten edustajat ja eri sidosryhmät ovat tuoneet näkemyksiään järjestelmästä esille. Tietyt Ranskan kollegat ovat pahoitelleet tätä järjestelmää erityisesti kansallisesta näkökulmasta – viimeisimmät tekstit täytyy Ranskassa julkaista ja maantieteelliset merkinnät ja näin ollen äh, tapaus on käsitelty loppuun kansallisesti. Mutta uskon, että ratkaisu löytyy Euroopan tasolta, koska äh, harmonisointi tapahtuu yksinkertaistamisen kautta, suojan kautta ja niin, että on yksi menettely eikä kahta 28 menettelyä. Tämä yksinkertaistaa myös yritysten toimintaa, erityisesti pk-yritysten toimintaa. Tässäkin täytyy tukeutua siihen, mitä on tehty maatalousalalla. Sillä voi olla aivan erityinen merkitys, kun huomioimme sen, että meillä on näitä kaupallisia merkintöjä, merkkejä, aivan niin kuin Rosvo totesi. Kiitos vielä kerran näistä arvokkaista kommenteista ja kiitokset Nikolalle erinomaisesta hyvästä yhteistyöstä. Äh, merci. Äh. Kiitos Valerich. Nyt Eva Virsini. Ja nyt Valeri saa puheenvuoron Davignon komissiosta. Haluatteko käyttää komission puheenvuoron? Yes, thank you very much. I mean, we are here the, the team following the topic. My name is... Kiitoksia. Minä olen Mihan König ja Valeri on todellakin myös seuraamassa. Tähän seurata tätä oikein läheltä. En halua puhua pitkään. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä erittäin arvokasta panoksesta. Haluaisin tietenkin kiittää valmistelijaa tästä merkittävästä työstä. Monet äh, keskeiset asiat äh, ovat täällä jo mainittu. Tämä on todella vapaaehtoinen väline, joka olisi käytettävissä niille, jotka haluavat sitä hyödyntää. Kyseessä on laatu, kuluttajat, kuluttajille tiedottaminen. Sen pitäisi olla tehokas ja kevyt niin, että erityisesti PK-yritykset ja pienemmät yritykset voivat siitä hyödyntää. Todella odotamme neuvottelujen lopputulosta niin, että sitten yhdessä muiden valiokuntien kanssa saat tärkeän panoksen komission työtä varten. Täällä mainittiinkin jo, että me olemme todellakin juuri muutama päivä sitten julkaisseet julkisen kuulemisen tulokset, eh, sitä koskevan yhteenvedon. Se on nyt myös teidän käytettävissä, niin saatte sieltä lisää tietoa. Haluaisin kiittää Rova Rosieria näistä tiedoista. Ranskassa prosessi on nyt siis eh, valmis. Tämä onkin asia tämä seuraavan läheltä. Tarvitsemme käytännön kokemuksia, joihin kansallisella tasolla on ryhdytty, ja sitten yhdessä työstämme seuraavia vaiheita. Tässäkin prosessissa tietenkin olemme teidän käytettävissänne, jos tarvitsette mitään apua. Kiitoksia. European Commission. Kiitos komissiolle. Nyt varjoesittelijämme vihreistä on tullut paikalle. Olemme toimineet tehokkaasti, nopeasti tänä aamuna. Nyt saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. E, Kiitos ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin haluan luonnollisesti kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Meidän valiokuntamme ei käsittele ainoastaan sisämarkkinoita, vaan huolehtii myös kuluttajien eduista ja sen vuoksi maantieteelliset merkinnät ovat tärkeitä avoimuuden kannalta, mutta ne auttavat myös kuluttajaa, kun kuluttaja valitsee halumiaan tuotteitaan ja nämä informoivat kuluttajaa paremmin. Vihreät ovat esittäneet kaksi tarkistusta. Me haluaisimme painottaa sitä, että maantieteelliset merkinnät eivät anna minkäännäköistä mahdollisuutta, tai jotka helpottavat tavallaan tuotteen seurattavuutta. Ja sen vuoksi luonnollisesti lainsäädännön täytyy koskea myös tuotteiden turvallisuutta markkinoilla. Ja kaikki on nähtävä yhteydessä kuluttajan suojelun ja etujen kanssa. Ja tämä täytyy ottaa huomioon myös TTIP-neuvotteluissa. Jos Eurooppa tekee määräyksiä maantieteellisestä alkuperästä, silloin äh, se täytyy näkyä myös TTIP-neuvotteluissa. Thank you, Mr. Soltes. And now... Kiitos, herra Soltes. Jos haluatte päättää tämän keskustelun, Nikola Danti esittelee. Haluaisin vain todella kiittää tästä keskustelusta, ja kysymyksestä ja pohdinnasta. Toivon, että tulevina päivinä saamme tehtyä näitä kompromissitarkistuksia ja sitten voidaan ottaa mukaan suuri osa näistä teidän ehdotuksistanne niin, että saamme aikaan todella eurooppalaisen, mikä kansallista järjestelmää, järjestelmä, joka on yksinkertainen, mutta jo jonka myötä kaikki laadukkaat tuottajat voivat hyödyntää tällaisia merkintöjä, aivan kuten maataloussektorillakin. Ehkä menemme markettiin, emme ehkä tunne tiettyä viiniä, mutta näemme merkinnän, joka liittyy tähän maantieteelliseen merkintään. Se on laatumerkintä. Toivon, että näin käy myös sitten muiden tuotteiden kohdalla jatkossa. Kaikki jätetyt tarkistukset, jotka menevät tähän suuntaan otetaan huomioon ja hyväksytään. Ja todella toivomme, että saamme tästä hyvää potkua komissiolle ja ensi vuonna juurivaliokunnan kautta voimme, voimme ottaa sitä, että saadaan lainsäädäntöehdotus tästä asiasta. No. Kiitos Nikola. IMKO äänestää 22. ja 23. kesäkuuta. Ennen kuin päätämme, halusin toivottaa tervetulleeksi ryhmän saksalaisia vierailijoita. He ovat paikalla ja ovat täällä jäsenen kutsumana. Olette tervetulleita. Nyt päätämme tämän päivän kokouksen. Muita asioita ei ole. Seuraava kokouksemme järjestetään. Evelin, olkaa hyvä. Ein Punkt unter Verschiedenes. Äh, und zwar, äh, wir hatten ja... Niin, muista asioista. Ja Meillä on täällä Euroopan parlamentissa nyt hieno tapahtuma. Kymmenen vuotta ehdottaa Euroopan kuluttajasuojajärjestöjen perustamisesta. Vietimme sitä ja tämä oli hieno tapaaminen ja keskustelimme kuluttajasuojakeskusten edustajien kanssa ja totesin, että on ongelma, että niin monet kollegat Euroopan parlamentissa eivät edes tiedä heidän olemassaolostaan. Ja sen vuoksi ehkä meidän pitäisi jossain tulevassa kokouksessa miettiä, miten voisimme huolehtia siitä, että parlamentin jäsenet saisivat tietoa tästä erittäin hyödyllisestä välineestä. Ja kun kuluttajat, kansalaiset kohtavat ongelmia, he voivat kääntyä näiden keskusten puoleen, koska siellä on erittäin hyvälaatuista apua saatavilla. Joten tätä meidän pitäisi ehkäpä kuluttajasuojavaliokuntana myös käsitellä. Kiitos. Thank you, Evelyn. Uh... Kiitos, Evelyn. Tämä täytyy nostaa esille koordinaattoreiden kokouksessa. Seuraava kokous 22. ja 23. kesäkuuta. Kiitoksia. Mukava viikonloppua.